Good morning. Hyvää huomenta. You could please take a seat, so... Pyytäisin teitä istuutumaan, että voimme aloittaa. Okay, so... No niin, aloitetaan esityslistan hyväksymisestä. Jos vastalauseita ei ole, niin esityslista on hyväksytty. Ja siirrytään puheenjohtajan ilmoitusasioihin. Ensimmäinen ilmoitusasia liittyy työryhmiin rajoitustukityöryhmä. Pyydettiin hyväksyntää työryhmälle, jossa olisi 18 Ekonin jäsentä ja neljä jäsentä muista valiokunnista. 6 EPP, 5 S D3 Renew, 2 Vihreät, 2 ID, 2 ECR, 1 GUE ja yksi sitoutumaton jäsen. Muiden työryhmien osalta koordinaattorit ottivat huomioon nimitykset, joita ryhmät tekivät eri työryhmiin ja mahdolliset poliittiset prioriteetit ja mahdolliset valiokuntaloitteiset mietinnöt. Päätettiin pyytää lupa useille valiokuntaloitteisille mietinnöille, lainsäädäntö- ja ei-lainsäädäntötyölle ja täytäntöönpanokertomuksille kuitenkin sovittiin, että nimet ja sisältö otetaan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa – ja sitten Ekonin matkat 2020 ensinnäkin Frankfurtiin ja Baselin sovittiin Frankfurtiin kolme EPPn jäsentä, kolme SJDn, kaksi Renewn, yksi Vihreiden, yksi IDn, yksi ECRn ja yksi QN jäsen. Ja Baselin kolme EPPn jäsentä, kolme SJD-ryhmästä, kaksi Renew-ryhmästä, yksi Vihreältä, yksi IDstä, yksi ECRstä ja yksi sitoutumaton ja sen jälkeen noudatetaan Dontin tämän järjestelmä Iconin matkojen osalta. Ja muissa asioissa päätettiin pyytää muutosta valiokunta aloitteeseen mietintöön, joka koskee Euroopan ohjausjaksoa, talouspolitiikan ohjausjaksoa ja vuosittaista kasvuselvitystä, lisäten siihen kestävän, kehity, kestävän kasvun strategia vuonna 2020. Ja sitten kohta kolme. Raportit toimielinten välisistä neuvotteluista, joka rahoituksesta joulukuun 18. päivä 2009 parlamentin neuvosto pääsi alustavaan sopuun näistä kahdesta lainsäädäntöteksteistä. Tekninen työ on käynnissä ja sitten valiokunnassa äänestetään tästä viiden kolmikantaa neuvottelun jälkeen Euroopan parlamentin tekstistä ja neuvoston mandaatista, jota työstettiin työryhmien aikana. Esimerkiksi kynnysluvut ja sijoittajien suojakysymykset olivat esillä, kuten Esman rooli myös. Ja sitten puitteiden luominen, jotta voidaan helpottaa kestäviä investointeja, Ekon Envi. 16. joulukuuta 2019 parlamentti ja neuvosto pääsivät alustavien sopuun koko lainsäädäntötekstistä. Ekon ja Envi järjestävät yhteisen äänestyksen huomenna varhaisen toisen käsittelyn sovun menettelyssä. Sopimus koostuu kolmesta kolmikantaneuvottelusta, jossa neuvottelutiimit pääsivät sopuun keskeisimmistä kysymyksistä, siirtymäkäyden toimista, tiedon julkaistamisesta, asiantuntijaryhmän luominen kestävästä rahoituksesta ja delegoitujen säädösten, samoin kuin se, että teknisten screening-kriteereiden osalta jätetään pois fossiiliset polttoaineet 16. joulukuuta. Lisämuutoksia tehtiin erityisesti artiklaan 12, jossa puhutaan siitä, miten talouden toiminta voi merkittävästi haitata ympäristötavoitteita. Ja seuraavana pöytäkirjan hyväksyminen edellisistä kokouksista 18. marraskuuta 2019, toinen ja kolmas päivä joulukuuta 2019 ja 12. päivä joulukuuta 2019. Ja nyt siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan. Talouspolitiikan eurooppalainen ja so, vuotuinen kasvuselvitys 2020. Esittelijä on edustaja Lalyk SED-ryhmästä ja sitten varjoesittelijä Teniko Göri EPPstä, Edoglu Renew-ryhmästä, Lambert Vihreistä, Beck ID-ryhmästä, Jösika SR-ryhmästä. Ja meillä on lausunnot Envistä, Registä ja FAM-valiokunnasta. Asioiden valiokunta on budjettivaliokunta. Edustaja Nalyk saa ensin johdatella aiheeseen. Olkaa hyvä. President, ähm, puheenjohtaja. Arvoisat varjoesittelijät, hyvät kollegat, kiitoksia, että saan puheenvuoron, että voin esitellä tätä mietintöä. Me tunnemme kaikki haasteet, joita edessä on ja mitä legitiimiä huolta tämä herättää kansalaisten parissa ja miten hoidamme talouden talouksen tähän on sitten suurin osa ihmisistä, kansalaisista, mutta myös OECD, FMI, Maailmanpankki pyytävät meitä toimimaan pain, kiireellisesti pyytämättä hukkamatta aikaa. Ja Davosin konferenssi asetti prioriteettikseen pelkästään ympäristökysymykset. On ensimmäinen kerta Davosin historiassa mukana on luonnonkatastrofit, biodiversiteetin menetystä, se, että yhä enemmän on äärisääilmiöitä ja julkinen politiikka ei pysty toimimaan tehokkaasti, jotta voidaan reagoida tähän kehitykseen. Ja mielestäni me, meidän edustajana pitäisi osoittaa, että pystymme toimimaan ripeästi ja hyvin vakavat ympäristötekijät aiheuttavat, että komissio puheenjohtajansa suulla on päättänyt tehdä Euroopasta ensimmäisen eh, ilmastoneutraalin mantereen maailmassa ja varmistaa yhtäläinen vai kuitenkin kaikilla rinnakkain. Tässä komissio on verrannut sen puolesta, että parlamentti puhuu vahvalla äänellä talousen hallinnon ja ohjauksen kysymyksistä ja korosti sitä, että täytyy tehdä johdonmukaisesti Euroopan ohjausjakso ja ottaen huomioon myös ympäristövelvoitteemme puhua vahvalla äänellä Euroopan parlamentissa olla johdonmukainen politiikassamme sosiaalisessa ja ympäristöpoliittisessa mielessä ja tämä on johtanut minua tämän työn laatimisessa. Tässä pitää antaa tukea komission uudelle vihreän kehityksen ohjelmalle äh, sovittaa ohjausjakso ympäristö- ja talousten vaatimusten kanssa, tämä, mutta myös saada ohjausjakso yhtä tässä nimensä, nimensä kanssa, nimittäin tämä on nykyään vuotuisen kestävän kasvun selvitys. Eurooppalainen ohjausjakso 20 on myös tilaisuus suunnata, koordinoida talouspolitiikkojamme kohti sosiaalista ja ympäristöistä siirtymävaihetta, ottaa huomioon ympäristöindikaattorit, toimia sosiaalista ja ympäristököyhyyttä vastaan. Ja meistä pitää asettaa selkeä tavoite vähentää kasvihuonekaasuja ottaen huomioon vielä maailmantalouden yhdentyminen ja hiilibudjetti ja tu- tuodut päästöt pitää hyväksyä myös kultainen sääntö julkisille sijoittajille, koska jälleen kerran ympäristökriisistä tulee selvästi iso haaste. Kyse on turvallisuudesta ja hengissä selviytymistä. Meidän pitää siis on järkevästi sijoitusten kohdalla myös yksityisellä Ja varsinkin euroalue on kärsinyt jo lukuisia vuosia äh, liian vähäisistä julkisista sijoituksista. Tämä on rakenteellinen vike. Tästä on muistutettu jokaisessa kasvu- säilytyksessä pitää investoida infrastruktuureihin koulutukseen OECDn ehdotusten mukaisesti. Tätä kautta voidaan vauhdittaa taloudellista toimintaa, luoda työpaikkoja ja sope- soveltaa taloutemme uusiin haasteisiin. Mitä tulee makrotalouteen? Makro talouden indikaattorit ovat kyllä parantuneet huomattavasti euroalueella viime vuosina. Kuitenkin voidaan huomata, että yhden enemmän tulee epätasa-arvoa esiin jäsenvaltioiden kesken. Köyhiä työntekijöitä puuttuu todellista lähentymistä jäsenvaltioiden kesken, mitä tulee elintason on pakko. Siis vetää se johtopäätös, että talous ei välttämättä tarpeeksi osa sen puolen euroalueella eikä palvele parhaalla mahdollisella tavalla kansalaisia. Sitä paitsi tähän mennessä harrastettu politiikkaa, vaikka on pyritty saamaan aikaa kasvua ja vähentämään julkista velkaa, ei ole vaikuttanut täysin toitulla tavalla ja siksi meistä täytyy uudistaa Äh, finanssisopimusta. Meidän pitää myös syventää pankkilainsäädäntöä, sääntelyä, saada aikaan verouudistuksia, jotta voidaan ehdottaa vakaata taloudellista ympäristöä, joka perustuu terveelle kilpailulle eikä epälojaalille kilpailuyrityksen kesken. Palvelu siis ei saa est- ottaa resursseja pois valtiolta ja kansalaisilta pitää saada aikaan, erityisesti tämä ekologinen vai kunnollisella tavalla. Sitten talous ei ole yhtään mitään ilman sen toimijoita ja kyse ei ole vain yritystä, vaan kaikista työmarkkinaosapuolista myös tämän takia me korostamme sitä, että on välttämätöntä vahvistaa sosiaalista vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa, kaikkien kanssa, mutta pitää toimia myös kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tässäkin ottaen huomioon ympäristövaatimukset. Tässä siis suuret linjat nopeasti läpi käytynä odotan kärsimättömästi jo työtä, jota tulen tekemään varjoistelijoiden kanssa ja haluankin kuulta he, kuulla heiltä ensimmäiset mielipiteet. Tiedän, että tästä tulee varsin kiinnostava aktiivinen keskustelu ja tätähän me odotammekin tietenkin ja näin parlamentin pitääkin toimia. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Enikko Kööri ensimmäisenä. Eh, first of all, I would like to thank... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Meillä on varmasti paljon työtä tehtävänä yhdessä ennen kuin voimme viedä tämän mietinnön päätökseen. Tärkeää työtä kuitenkin. Ja itse asiassa vuonna 2011, kun olin EU-ministerinä, niin Unkarin puheenjohtajakaudella teimme ensimmäisen ohjausjaksotyön, joten olen saanut katsoa tätä pöydän toiselta puolelta. Minun uskoakseni ohjausjakson pitäisi olla mahdollisimman kattava työllisyyspolitiikan ja talouspolitiikan työkalu. Se on ikään kuin ohjausväline jäsenvaltioille eikä saa unohtaa sitä, että olemme nyt alueella, jossa on eri toimivaltuuksia, on eh, jäsenvaltioiden yksinomaista toimivaltuutta sekä toimivaltuuksia ja sitten EU-toimivaltuutta. Se täytyy ottaa tässä huomioon. Tietysti arvostan sitä, että esittelijä haluaa mukauttaa mietinnön uusiin kirjallisiin asioihin ja ilmasto ja vihreä sopimus ovat tietysti tärkeässä asemassa. Tämä parlamentti hyväksyy kuukausittain ainakin yhden mietinnön näistä aiheista, vaikkei niissä aina puhutakaan samoista asioista. Mutta jos haluamme muuttaa tätä lähestymistapaa täysin ja asettaa keskiöön vihreän sopimuksen – ja menetämme näin näköpiiristä sen, mikä tämän mietinnön ydinkysymys on, niin minun suositukseni olisi se, että säilytetään tämän asian ohjaava luonne työllisyys- ja talouspolitiikan suhteen. Emmekä saa unohtaa myöskään sitä, että ahnella on huono loppu. Ja tietysti meidän täytyy keskittyä tähän vihreän sopimukseen, kuten myöskin eurooppalaisen sosiaalioikeuksien pilariin ja sukupuolten tasa-arvoon. Eli tämä nyt ei ole niin tasapainoinen. Koetaan huomioon, että se kuitenkin hyväksyttiin niin monta vuotta sitten. Lisäksi suosittelisin esittelijälle sitä, että tietysti saamme myös lausunnon työllisyysvaliokunnalta ja se täytyy lisätä tähän mietintöön ja näin sisällyttää tuon valiokunnan ehdotukset mukaan. Eli tässä mietinnössä keskittyisin pikemminkin oman valiokuntamme toimialaan. Lisäksi sitten omistajuuskysymys. ja sen merkitys, sillä jos jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tämä ei ole niille tärkeää, niin luonnollisestikin ne huomioivat tämän eivätkä tee yhtään mitään. Minun mielestäni meidän kannattaa kuitenkin hyväksyä sitten jotain aivan realistista ja sellaista, jonka jäsenvaltiot ovat valmiita pohtimaan. Eli jos menetämme nämä tavoitteet, niin silloin syntyy ongelmia tässä suhteessa. Varmasti tulee paljon ongelmallisia keskusteluja työllisyysjärjestelyistä, jotka eivät ole mitenkään uusia. Enkä usko, että tällä mietinnöllä näitä ongelmia ratkaistaan. Joten pääehdotukseni olisi siis se, että keskitymme näihin ydinkysymyksiin. Ja näin saataisiin hyvä kestävä mietintö joka sitten jäsenvaltiotkin voivat ottaa huomioon. Very much. Kiitos, kiitos oikein paljon. Ja sitten hengen erokluvi, eh, anteeksi Renewstä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, arvoisa esittelijä Lally. No kiitokset tästä mietinnöstä. Kun katsotaan tätä mietintöä, niin todella työstitte tätä perinpohjaisesti, koska nähdään, että mietinnön henki ja sisältö on muuttunut täysin. Kiitos siis siitä, että varmasti käytitte tuntikausia aikaa tämän mietinnön laatimiseen. Kuitenkin valitettavasti, kuten sanoin, tämä mietinnön henki on muuttunut. Oikeastaan tarkoituksena on valvoa kehitystä jäsenvaltioissa ja antaa jotenkin suuntaa jäsenvaltioille. Ja nyt tässä on enemmän tällaisia hyväksi havaittuja ehdotuksia, jotka sopivat muihin mietintöihin. Eivät nämä asiat vääriä ole, mutta ne eivät kuulu tähän mietintöön. Kaiken kaikkiaan teitte hyvää työtä, mutta väärän mietinnön kanssa. Ja siksi on nyt ihan välttämätöntä, että meidän ryhmämme Uudistuva Eurooppa esittää tarkistuksia, jotta mietintö olisi entisenlainen, koska nyt luodaan tällaisia ideologisia muureja. Ja tästä on nyt tullut tällainen vihreän kehityksen ohjelman mietintö. Ja siksi tämä ei heijastele sitä henkeä, jota sen kuuluisi. Toivon, että kompromissi hengessä voimme nyt todeta, että vihreän kehityksen ohjelma voidaan käsitellä muissa mietinnöissä, ei kuitenkaan tässä mietinnössä. Kyllä minä arvostan sinänsä teidän työtänne ja toivon, että tästä saadaan kelpo kompromissi menettelyistä. Vähän ikävä, että saimme tämän mietintöluonnoksen vasta joulukuun 16, eikä sähköisesti voitu tehdä tarkistuksia. Kaikki pitää esittää kirjallisesti. Tämä ei liity varmaankaan teidän työhönne, vaan jotenkin hallintoon, mutta sanoisin puheenjohtajalle vain, että olisi hienoa, jos voisimme sähköisesti esittää tarkistukset tähän mietintöön, kuten aina yleensäkin, koska tämä on muuten hankalammin manuaalisesti allekirjoittain ja niin edelleen hankalampaa. Joten toivon, että kollega Laluk voi tukea tätä kompromissia. Eli monet kohdat voitaisiin työstää muihin mietintöihin, mutta ei tähän, koska ne eivät tähän mietintöön kuulu. Kiitos. Kyllä, kiitos. Filip Lambert, vihreä ryhmä. When the semester was put in place a few... Silloin kun ohjausjakso otettiin käyttöön muutama vuosi sitten, me vihreät tuimme sitä, koska tarvitsemme todella välineitä, joilla koordinoidaan talouspolitiikkoja. Ja on ihan totta, että monet aspektit talous- ja sosiaalipolitiikasta kuuluvat yhteiseen kompetenssiin tai kansalliselle vastu- kansalliseen vastuuteen joten tämä väline ei ole mikään sanelumekanismi, vaan yritetään kuitenkin koordinoida talousta, ja se on hyvä asia. Mutta vuosien ajan perusoletus ohjausjakson kohdalla on ollut, että meidän pitää varmistaa, että julkiset menot eivät äh, karkaa käsistä. Tämä on pääuhkana kukoistavalla talouksella, Jos me emme pärjää tässä, niin talous kärsii. Toivottavasti Toivottavasti nyt kuitenkin ihmiset, ihmiset alkavat ymmärtämään, tämä ei ole ihan näin yksinkertaista. Ja B, mitä järkeä, että on talous, jos ei se palvele kansalaisia ihmisiä. Ja muistan nähdä, nähneeni, että EPPn varapuheenjohtaja on että ihmiset nyt ovat ymmärtäneet, tai monet alkavat ymmärtää, että talous ei palvele heitä, vaan se palvelee pientä vähemmistöä heistä, joten perinteiset eriävät näkemykset ovat johtaneet jat- näihin ohjausjakson raportteihin, mietintöihin, jotka ovat tavallaan testi sillä, että käytettäisiin tekoälyä politiikassa, koska minulla on sellainen tuntemus, että voi jo ennalta ohjelmoida kompromisseja ja voi laatia mietinnön ilman suurempia interventioita. Toivottavasti tällä kertaa tämä sujuu eri tavalla, mutta kun tässä kun kuulen eri puheenvuoroja, en ole ihan varma, koska tällä hetkellä meillä on vihreän kehityksen ohjelma siis. Mielestäni on hiukan outoa, mitä kollega, nyt tunnette nimeänne vielä, muistan nimeänne vielä, sanoitte, ei ole niin, että meillä on tällainen vihreän kehityksen ohjelma osuus ja pidetään tämä osuus erillään muusta politiikan teosta, vakavammasta politiikasta tavallaan. Joten vihreän kehityksen ohjelma, siinähän on kyse siitä, että varmistettaisiin että tulevaisuus on vielä muillakin sukupolvilla ja meidän pitää rajoittaa, ottaa huomioon planeetan asettamat rajat meille ja varmistaa, että näiden rajojen sisällä jokainen ihminen pystyy elämään, eivätkä vain onnelliset ja harvat. Ja minä olen samaa mieltä Estelin kanssa siitä, että tämä on asian ydin. Jos ohjausjakso erotetaan tästä kaikesta, niin silloin olemme aivan mielipuolisia. Ja kaikkien tarkistuksen pilkää, pilkää pitää kulkea johdonmukaisuuden suuntaan. Vihreän kehityksen ohjelma ei ole vihreiden väline eikä mikään uusi iskulause Ursula von der Leyenilla, vaan se on politiikan suunta viiva, jonka pitäisi ohjata kaikkea politiikan tekoa. Ja jälleen, todellakin haluan tätä korostaa, kun katsoo tässä EPP-kollegoja, niin pitäisi myös kunnioittaa jäsenvaltioiden alueiden toimivaltuuksia. Muuten, ta, muutoin tämä ei tule toimimaan. Jos haluamme sanella jotakin, niin silloin tämä kyllä tulee epäonnistumaan, mutta meidän pitää äh, rakentaa tätä lähentymistä ja konsensusta, että todellakin vihreän kehityksen ohjelma on juuri se, mitä meidän pitääkin tehdä. Minä jopa sanoisin, että suurin osa johtajia, meidän asiat, jotka pitää tehdä, ei tapahdu Euroopan tasolla, vaan jäsenvaltioilla, ja jäsenvaltioissa ja alueilla. Ja EU-ssa meidän pitää vaalia lähentymistä, vaalia näitä kysymyksiä. Tämä on todellakin se henki, jossa haluamme toimia vihreissä. Meillä on nyt tilaisuus mielestäni alkaa uudelleen suunnata politiikkaa, eikä vain sanoa, että tähän mennessä tehty on kaikki ihan roskaa, mutta pitäisi tunnustaa myös rajat, mitkä ovat tulleet tavalliselle politiikalle eteen, koska rehellisesti sanottuna emme ole vielä päässeet pulasta mitenkään. Ja niille sanoisin, jotka uskovat, että velta, velka on ö, äh, vaarallista, niin tällä hetkellä itse asiassa velan taso on korkeampi kuin ennen globaalia rahoituskriisiä, eikä tämä ole niinkään julkista velkaa, vaan yksityistä velkaa. Siis yksityistä velasta on kyse. Se paisuu. Katsokaa opiskelijalainoja, kuluttajalainoja, vielä tämän lisäksi yrityslainojen määrä. Ja voin olla vaikka vetoa, ettei näitä kaikkia lainoja kyllä maksata takaisin, joitakin ei koskaan maksata takaisin, ja joten ne, jotka uskovat, että ainoa vastuun suunta ja tässä katson liberaalien suuntaan, ovat valtiot ja yritykset toimivat aina hyvin ja vastuullisesti. Olen ollut itse yli 20 vuotta yritysmaailmassa, oli kyllä nyt paljon vastuutonta toimintaa eh, bisnesmaailmassa, joten älkää kertoko minulle, että meidän pitää päästä eroon näistä meidän pitää päästä eroon tällaisista binaarisista väitteistä sanotaan, mutta halutaan siis jonkin verran vastuuta kaikkeen siihen, mitä me teemme. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt ID-ryhmä, mutta en näe edustaja Beckia. Onko ID-ryhmästä joku, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin ai, olkaa hyvä. Francesca Donato. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä mietintö on mielestäni oikein hyvä. Haluaisin onnitella esittelijää, koska hän on todella minusta onnistunut käsittelemään tärkeitä kohtia. Tämä ehdotus keskittyy nimenomaan tärkeisiin aloihin, kun pyritään muuttamaan eurooppalaista talouskehystä ja pureutumaan vakauteen ja kasvuun, kuten myöskin makrotaloudellisen tasapainoon, näin luoden uuden lähestymistavan, jos otetaan huomioon se, että meidän täytyy lisätä julkisia investointeja ja tarkastella vakaus- ja kasvupakettia niin, että voimme tarkastella paremmin yksityisen puolen velkaa, ei pelkästään julkista. Eli kiitokset kollegalle, hy- hyvää työtä on tehty ja olen varma siitä, että kun esitämme tarkistuksia, niin tämä työ toivottavasti johtaa korkeatasoiseen tekstiin, jonka voimme hyväksyä. Sitten esittää ECR. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Ymmärrän sen, että hän on päättäväisesti painottanut vihreitä kysymyksiä epätasa-arvon vastustamista. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä toki, mutta mietinnön pitäisi olla paremmassa tasapainossa ja kiinnittää enemmän huomiota Euroopan talouksien varsinaisiin ongelmiin, jotka ehkä lähitulevaisuudessa pahenevat, jos ei lähdetä oikeisiin toimiin. Haluaisin kiinnittää huomionne kolmeen seikkaan, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin investoinnit. Kyllä, investointien taso on edelleen alhaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Enemmän investointia varmasti tarvitaan joillekin aloille enemmän kuin toisille, mutta ei saa nyt unohtaa sitä, että huonosti osoitettu investoinnit johtivat kriiseihin edellisellä vuosikymmenellä. Investointien määrä on tärkeä ennen kaikkea ja se, mihin investointia tehdään. Ehkä joskus tärkeämpääkin kuin investointien määrä. Siksi lisäinvestointeja pitäisi voida tukea, mutta ei niin, että saadaan lisää joustoa kasvu- ja Tämä saattaisi johtaa lisää valtion velkaan, joka on edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen kriisin alkua. Toiseksi suosittelisin kasvun keskittymistä. Emme oikein näe, että kasvu kuroisi umpeen kuilua, joka on syntynyt kriisien aikana – vaikka se olisi tarpeen pitkän kriisikauden jälkeen. Me emme voi hoitaa kestävyyden ongelmia julkisissa varojen käytössä, erityisesti maissa, joissa ongelmana on ikääntyvä väestö. Siksi en tukisi sellaista ta- taloutta, joka tukee nollakorkoja. Haluaisin normitasolle mahdollisimman pian. Tällainen keinotekoisesti alhaalla pysyvä kurko ei ole oikea tie. Ja kolmanneksi, kun puhutaan verotuksesta, en halua tukea määräenemmistöpäätöksiä. Se on ehdotus, joka ei mielestäni kuulu tämän mietinnön soveltamisalaan. Kilpailukyvyn ylläpitäminen on tärkeä. Meidän pitää voida toimia kilpailukykyisesti ja Euroopan verojärjestelmän vertaileminen ja se, että puhutaan parhaista käytänteistä jäsenvaltioiden kesken, voisi olla käytännönläheisempi ja tehokkaampi järjestelmä, jonka kautta voitaisiin huolehtia verotuksemme kilpailukyvystä. Rajaisin ajatukseni kolmeen kohtaan. Minun kantani eivät ehkä miellytä esittelijää, mutta mielelläni haluan kuitenkin varjoesittelyiden kokouksessa käydä rakentavaa keskustelua. Kiitos. Kiitos. En tiedä, haluaako kuen edustaja käyttää puheenvuoron. Edustaja Gusma, olkaa hyvä. Eh, eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on puhunut paljon siitä, kuinka tärkeä asia vuotoinen kasvuselitys on on estänyt uutta sosiaalipolitiikkaa EUlle Tähän on, on hyvin kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa, ajatellen sen tavoitteita, mutta ongelma on se, että meiltä puuttuu raho- uusia rahoitusvaroja, jotta voimme rahoittaa kaikki nämä politiikat, joten on vaikea nähdä, miten voimme toivoa, että kaikki uudet tavoitteet, jotka olemme asettaneet mukaan lukien tämä tavoite, joka on myös todella kunnioitettava, niin mitä sanotaan, hiukan joustoa rahapolitiikkaan, koska rahapolitiikallahan on omat seurauksensa, kuten näemme. Miten on mahdollista, että tämä kaikki toteutetaan ilman resursseja, joiden kautta voisimme ne tavoitteet saavuttaa? Tarvitaan sijoituksia jäsenvaltiotasolla. Se on ratkaisevan tärkeää. EU haluaa kasvua, työllisyyden kasvua, palkkojen kasvua tai nousua. Tämän olemme nähneet viime aikoina. Jos tämä ei näy ohjausjaksopolitiikassa, niin silloin tämä tulee olemaan täysin tyhjänaikaista toimintaa ja samoin myös komission tavoitteet jäävät toteutumatta. Joten nyt kun tätä mietintöä käsittelemme, niin meidän pitää puhua siitä, miten voidaan toteuttaa kyseiset prioriteetit, ottaen huomioon se, että meiltä puuttuu lisää varoja eu tasolla. Kyllä enemmästäkin kohesion tasolla tulee olemaan vähemmän varoja käytössä kuin nyt. Joten meidän täytyy etsiä vastausta kansallisista politiikoista. selittäisin hiukan, mitä tapahtuu omassa maassani Portugalissa. Viime vuosina olemme vähentäneet historiallisella tavalla julkista velkaa. Suurin velan vähennys koskaan ja ei säästöjen kautta, vaan kasvupolitiikan kautta. Sitten tässä tulee mieleen kysymys, joka liittyy yhteen asiaan, joka ei mielestäni saa tarpeeksi huomiota, nimittäin se, miten on säännellään työmarkkinoita. Tämä asia on lähes aina mukana eh, komission maakohtaisissa suosituksissa, jotka eivät olekaan niin erityisiä suosituksia loppujen lopuksi työmarkkinoiden sääntelyn purkamisesta tiedämme jo tarpeeksi, mitä, hän, mitä se tarkoittaa. Ja nyt alamme nähdä, minkälaisia vaikutuksia tästä sääntelyn purusta on ollut esimerkiksi palkka, palkkoihin EU-ssa. Sitten työsuhteet ovat tulleet todella epävarmoiksi kaikkialla Euroopassa, ja tämä on ollut seurasta tästä politiikasta. Sitten puhutaan makrotalouden epätasapainoista, painotekijöistä. Epätasapaino on vakavin uhka euroalueella, ja komissio tarkastelee tätä kysymystä pikemminkin byrokraattisesti on lisätty investointeja silloin, kun on ylijäämiä, mutta asiat eivät ole kuitenkaan tästä muuttuneet. Ne maat, joilla oli ylijäämä, eivät ole ollenkaan muuten politiikkaansa, joten nyt on kyllä aika alkaa puhua näistä ylijäämäkysymyksistä ei voi olla ulkoisia ylijäämiä joissakin maissa, koska kyseessä on talous- ja rahaliitto. Ei voi olla, että jotkut valtiot ovat jatkuvasti ylijäämässä ja toiset taas ovat aina kärsimässä budjettivajeesta, koska jos, meillä olisi, jos me haluamme siirtounionia, varainsiirtounionia ja meidän, meillä olisi käytössämme välineitä, joilla reagoidaan tähän ongelmaan. Siitä olisi kyllä hyvä keskustella kuitenkin tästäkin puolesta asiassa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt puheenvuoron saa loppupuheenvuoroa varten esittelijä, olkaa hyvä. Merci beaucoup à, um, à tous. Kiitoksia kaikille siitä, että olette tutustuneet tähän mietintöön ja ensi kommenteistanne. Kyseessä on todellakin aihe, joka on ehkä hieman myöhässä ensimmäisten kokousten järjestämisessä. Tämä nyt on ensimmäinen tällainen perustekninen kohta. Kuuntelin no, täällä, mitä totesitte ja kuulin erilaisia kysymyksiä, jotka koskivat tasa-arvoa ja sosiaalipilaria, jotka löytyvät tästä mietinnöstä. Ja makrotaloudelliset näkökohdat, jotka pitäisi ottaa huomioon joihin kannattaisi palata. Ja kun tarkastellaan nyt sitten tätä Euroopan ohjausjakson henkeä, niin kuulin aivan hyvin täällä kysymyksen, joka esitettiin toimivallasta, ja meidän täytyy todellakin pitää mielessämme se. Ja kun puhutaan tästä itse hengestä, niin ymmärrän se, että pidet, käytettäisiin mietinnön vanhassa hengessä, ja jokainenhan haluaisi pysyä tässä samassa makrotaloudessa ympäristössä, mutta tilanne on se, mikä se on. Meillä on ympäristökysymykset ja taloutta ei ole olemassa ilman sitä biosfääriä, joka mahdollistaa sen olemassaolon. Ja näin ollen meidän täytyy puhua siitä, miten suuri vaikutus talouspolitiikalla on myös ympäristöpolitiikkaan. Ja kaikki tämä on käytännön kysymyksiä, sillä silloin kun otetaan käyttöön näitä ympäristöindikaattoreita, niin niiden sisällä voidaan ottaa käyttöön – sellaista politiikkaa, joka on ikään kuin sosiaalidemokraattista tai liberaalia. Meidän täytyy vain olla käytännönläheisiä tässä kysymyksessä. Eli kyseessä on todellakin kehitystä tässä ohjausjaksossa, mutta moni meistä siihen pyrkii ja komissiokin siinä mm, pyritään olemaan erittäin käytännönläheisiä eikä ideologisia niinkään. Tiedän, että monet ovat jo esittäneet tarkistuksia ja olen varma siitä, että keskustelussa nähdään sitten tällaisia pääsuuntauksia, jotka erottuvat toisistaan. Mutta meidän kannattaa nyt ryhtyä töihin ja katsoa sitten, mitä voidaan parhaiten hyödyntää tätä ohjausjaksoa ja tehdä siitä tehokas ja hyödyllinen väline, koska se on tämä mietinnönkin tarkoitus. Kiitoksia. Uh, so now... Kiitos. Ja nyt yhteenvedonomaisesti muistuttaisin siitä, että aikataulu on aika tiukka. 16. päivä tammikuuta jo kerrottiin tästä tammikuun 24. päivä määräajasta kello 12. Ekonissa on äänestettävä ennen Eurooppa-neuvoston kevätkokousta, joten tämä on määräaika toivottavasti siis maaliskuun täysistuntoon. Ja mitä sitten tulee tarkistusten esittämiseen sähköisesti? Se ei ole mahdollista siksi, että siihen vaaditaan kaikki käännökset. Ja koska tämä teksti esitettiin tammikuun 9. päivä, niin käännöksiä ei ole ennen kuin määräaika menee umpeen tarkistusten jättämisen osalta. Siksi tämä ongelma syntyi pahoittelut, mutta tällä kertaa tämä on menettely. Seuraava kohta esityslistalla on kymmeneltä, joten sanoisin, että pidetään vartin tauko. Kiitos. Okay, we start with the next uh, point in the economic... Aloitetaan seuraavasta esityslistan kohta Kohta taloudellinen vuoropuhelu ja keskustelu ECOFIN neuvoston puheenjohtajan Kroatian varapääministerin ja valtiovarainministerin Ravko Maricin kanssa. Tervetuloa. Hän siirtyi ECOFIN neuvoston johtoon tammikuun alusta ja nyt hän on valmis esittelemään Kroatian puheenjohtaja kauden painopistealueita. Kroatia puheenjohtajakausi on erityisenä aikoina nyt, kun meillä on uusi komission kollegio. Me teemme mielellämme yhteistyötä Kroatian puheenjohtaja valtion kanssa hyvässä yhteistyön hengessä, jotta saadaan parhaat mahdolliset tulokset. Normaali käytännön mukaan noudatetaan näissä keskusteluissa tuttua mallia. Ensin johdanto, noin 10 minuutin johdanto ministeriltä ja sitten 5 minuutin kysymys-vastausosiot, jossa on mahdollisuus seurantakysymyksen esittämiseen, jos aikaa vielä on samassa osiossa. Ensin jokainen poliittinen ryhmä saa yhden kysymys-vastausosion ja sitten Dontin järjestelmän mukaan. Ja jos aikaa vielä jää, niin lisäaikaa annetaan menettelyssä ilman puhujalistaa. Ministeri Maris, teillä on puheenvuoro. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Siinä oli arvoisat valikunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä valiokunnassa teidän kanssanne Euroopan parlamentin ekon valiokunnassa. Haluaisin esitellä Kroatian puheenjohtajan valtion prioriteetit talous- ja rahoituskysymyksissä – Kroatia siirtyy puheenjohtajavaltioksi neuvostossa aikana, jolloin Euroopan unioni kohtaa useita haasteita. Globaali toimintaympäristö on yhä monimutkaisempi, hankalammin ennakoitavissa. Ilmastonmuutos, siirtolaisuus, väestöhaasteet ja desinformaatio ja populismin kasvu ovat riskejä, joita on sekä EUn sisällä että ulkopuolella. Lisäksi haasteita syntyy yhdistyneen kuningaskunnan Brexitin kautta. Lisäksi on puututtava matalaan kasvuun ja taloudellisiin eroihin. Nämä ovat sellaisia huolenaiheita, joihin kansalaisemme aivan oikein olettavat saamansa vastauksia. Lisäksi toimielin- ja lainsäädäntökaudet ovat aluillaan. Tämä antaa mahdollisuuden pohtia uudestaan Euroopan unionin prioriteetteja ja tavoitteita – ja pyrkiä näihin tavoitteisiin yhä innokkaammin. Kroatia puheenjohtajavaltiona on valmis tekemään tiukasti töitä Euroopan parlamentin kanssa, jotta voidaan edistää näitä tavoitteita. I will share with you a few thoughts and words and Ja muutaman ajatuksen taloudellisesta tilanteesta kanssanne. Mitä EUn taloustilanteeseen tulee? Vuoden 2013 kasvukehitys jatkuu, vaikka kasvu on hidastunut erityisesti vuoden 2018 jälkeen. Samanaikaisesti nähdään tiettyä vakautta. Arvioiden mukaan BKT kasvaa 1,4 prosenttia vuonna 2020-2021 muuttumattomana vuodesta 2019 riskit liittyvät edelleen tähän suunnitelmaan tai ennakoitiin kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että lama on voitu nyt välttää, mutta on selvää, että meidän on tehtävä edelleen työtä. Riskit eivät ole yhtä merkittäviä, mutta ne eivät ole kadonneet vielä. Siksi meidän on oltava edelleen tarkkana – koordinoimassa, jos tämä talouden kehityksen hidastuminen jatkuu. Meidän on vahvistettava toimintakykyämme, valmiuttamme vastata shokkeihin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi vahvistaa kasvupotentiaalia samoin kuin toimielin puitteita talous- ja rahaliitossa. Tässä vaaditaan toimia sekä kansallisella että eu tasolla. Tässä mielessä vuoden 2020 eurooppalaisen ohjausjaksoon liittyvät asiakirjat sisältävät monia kysymyksiä. Yhdessä euroryhmän puheenjohtajan kanssa tutkimme tarkkaan euroalueen suosituksia ja pyrimme nopeaan hyväksyntään neuvostossa. Me toimimme samalla tavalla maakohtaisten suositusten kanssa kaikkien jäsenvaltioiden osalta myöhemmin tänä vuonna. Lisäksi odotamme innolla – Tupakin ja Sixpackin lainsäädännön uudelleen tarkastelua. Näiden varaanhan lainsäädäntö tukeutuu tällä hetkellä. Muuttuvassa maailmassa on tarpeen keskustella siitä, ovatko puitteet meidän kansalliselle lainsäädännölle edelleen toimivat. Varmasti uudelleen tarkastelu johtaa mielenkiintoisiin keskusteluihin sekä neuvostossa että Euroopan parlamentissa. Suositusten noudattaminen ja sääntöjen noudattaminen on keskeisen tärkeää, mutta tämä on vain yksi osa tarinaa. Meidän täytyy myös edetä talous- ja rahaliiton syventämisessä. Me neuvoston puheenjohtajina olemme hyvin sitoutuneita tähän. Tämä johtuu ainoastaan siitä, että Kroatia haluaa ottaa euron käyttöön lähivuosina. Kuten tiedätte, prosessi on aloitettu mutta myös siksi, että olemme vakuuttuneita siitä, että hyvin toimiva talous- ja rahaliitto on kaikkien EUn jäsenvaltioiden etujen mukaista. Me teemme läheistä yhteistyötä euroryhmän kanssa. Euroryhmällä on mandaatti johtajilta edistää eri rakennuspalikoita tässä hankkeessa. Tällä alalla yksi tavoite on saada uudistus- ja investoinnin tukiohjelman – lähentymisen ja kilpailukyvyn budjettiväline käyttöön euroalueella ja kiinnostuneiden ERM2-jäsenvaltioiden osalta. Lähentymis- ja uudistusväline ei-eurojäsenvaltioille ja teknisen avun väline myös. Lainsäädäntötyö perustuu komission ehdotukseen uudistusten tukiohjelmassa samoin kuin kilpailukyvyn ja lähentymisen budjettivälineen asiakirjojen – pohjalta. On tärkeää, että etenemme tässä kysymyksessä. Muiden valuuttaliittojen kokemukset osoittavat, että yhteiset budjettivälineet ovat ratkaisevan tärkeitä maille, jotka ovat lähteneet yhteiseen rahapolitiikkaan – ja vaihtokurssin käyttöön. Olen varma, että Euroopan parlamentti pitää näitä kysymyksiä myös tärkeinä. Toivon, että voimme aloittaa kolmikantan neuvottelut uudistusten investointien tukiohjelmasta vielä tällä kaudella. Toinen ala, johon haluamme kiinnittää huomiota puheenjohtajakaudellamme, on pankkiunionin edistäminen. Tavoitteena tulisi olla se, että vähitellen siirrytään pankkialan suuntaan. Kriisinhallinnan on toimittava paremmin vähemmän riskiä, enemmän jakoa, mukaan lukien eurooppalainen talletussuojajärjestelmä EDIS. Ediksen osalta edistys on ollut hidasta, mutta kaikki olemme samaa mieltä siitä, että se on monimutkainen kysymys, johon liittyy monia poliittisesti arkaluontoisiakin kysymyksiä. Toivomme, että uudella lainsäädäntökaudella uutta vauhtia voidaan saada – tähän pitkäaikaiseen umpikujaan. Edistyksen aikaansaaminen tässä kysymyksessä vaatii varmasti aikaa ja pitkiä keskusteluita. Me pyrimme jatkamaan näitä keskusteluita läheisessä yhteistyössä euroryhmän puheenjohtajan kanssa. Toinen keskeinen kysymys pankkiunionin lopun saattamisessa on kriisistä opitut kysymykset, kuten se, miten puututaan järjestämättömiin lainoihin, jotka luovat ongelmia joissain maissa. Ne haittaavat pankkien mahdollisuutta antaa luottoa yrityksille ja kansalaisille. On tärkeää huolehtia vanhoista järjestämättömistä lainoista, mutta myös puuttua siihen, ettei niitä synny liikaa tulevaisuudessa. Tässä mielessä olemme valmiita keskustelemaan parlamentin kanssa – asetuksesta, joka liittyy keskusvastapuolten kriisin ratkaisuun ja lisäksi myös luonton antajien aseman ja vastuisiin. Me haluamme päästä keskusvastapuolten osalta päätökseen ennen puheenjohtajakautamme loppua. Toinen tärkeä kysymys on pääomamarkkinaunioni. Kroatia tunnustaa että pääomamarkkinaunioni on tärkeä kysymys, koska se voi johtaa korkeampaan ja kestävään kasvuun Euroopan unionissa. Yhdessä syvemmän talous- ja rahaliiton ja vankemman pankkiunionin kanssa syvän ja likvidin pääomamarkkinaunionin asema on ratkaiseva, kun ajatellaan euroa kansainvälisillä markkinoilla. Puheenjohtajakautemme aikana pyrimme erityisesti ponnistelemaan – uudistetun toimintaohjelman osalta, jonka tavoitteena on rakentaa pääomamarkkinaunioni. Uusi toimintaohjelma voidaan toivottavasti hyväksyä uuden toimikauden aikana. Ottaen huomioon rahoitussektori on ajateltava myös kestävää taloutta ja me haluamme ottaa huomioon tämänkin aspektin pääomamarkkinaunionissa. Haluaisin myös puhua verotuksesta. Neuvosto on hyvin aktiivisesti toiminut viime vuosina tällä saralla ja me pyrimme jatkamaan tätä vauhdikasta etenemistä. Paljon liittyy, riippuu siitä, miten nopeasti komissiosta saadaan uusia lainsäädäntöaloitteita. Vihreä ja digitaalinen ovat muotisanoja tänä päivänä ja verotukseenkin tämä liittyy. Meidän puheenjohtajakaudellamme me suhtaudutaan myönteisesti komission aloitteeseen, joka koskee vihreän kehityksen ohjelmaa. Me odotamme mielenkiinnolla komission lisäehdotuksia verotukseen liittyen vihreän kehityksen ohjelmassa. Toinen tärkeä kysymys on digitaalisen verotuksen kys- kysymys. Kuten tiedätte, OECD tällä hetkellä työstää kattavaa uudelleenjärjestelyä kansainväliseen yritysverotusjärjestelmään, jotta voidaan ottaa huomioon digitaalisen talouden realiteetit. G20 on asettanut globaalin ratkaisun löytämiselle määräajaksi vuoden 2020 lopun. Jotta voitaisiin löytää globaalia kattava ratkaisu, neuvosto viime vuoden maaliskuussa päätti keskeyttää EUn digitaalisen verotuksen paketin odottaakseen OECD-neuvotteluiden lopputulosta. Puheenjohtajakaudellamme tuemme jäsenvaltioiden sisäisiä EU-keskusteluita niistä vaihtoehdoista, jotka ovat OECDn tasolla esillä. Näin voidaan katsoa niiden toimivuutta EU-lainsäädännön kanssa ja katsoa, minkälainen taloudellinen vaikutus saattaisi olla jäsenvaltioihin ja pyritään löytämään yhteinen ratkaisu, jota kaikki jäsenvaltiot voisivat tukea neuvotteluissa. Lisäedistys liittyy siihen, miten asiat kehittyvät OECDssä, kun saamme lisää tietoa teknisistä yksityiskohdista. Samanaikaisesti pyrimme työstämään ehdotusta yhteisen yhteisöveropohjan osalta. Tämä liittyy pitkälti myös digitaalisen talouden verotukseen. Meidän tavoitteenamme on käydä teknisiä keskusteluita tästä kysymyksestä entistä tehokkaammin. Tunnustamme toki sen, että tässä vaaditaan vastauksia moniin poliittisiin kysymyksiin, kuten soveltamisalaan. Mitä LVhen tulee, me haluamme edelleen edistää neuvotteluita alv tasojen uudistuksista – ja myös siitä, että keskustellaan edelleen lopullisesta LV-järjestelmästä. Ennen kuin lopetan puheenvuoron, niin haluaisin sanoa vielä muutaman sanan yhdestä aiheesta, jota pidämme erityisen tärkeänä Euroopan unionissa. Se koskee kielteistä väestökehitystrendiä, joka voidaan nähdä kaikkialla Euroopan unionissa. Se vaikuttaa joihinkin uudemmista jäsenvaltioista erityisesti. Meistä näihin trendeihin liittyy suuria riskejä ottaen huomioon julkisen talouden pitkäaikainen kestävyys ja siksi näihin ongelmiin tulisi keskittyä yhdessä. Kroatia on siksi pyrkinyt lähtemään toimiin, jotka voisivat vähentää tämän kehityksen vaikutuksia. valtion edustajana toivon, hedelmällistä ja tekoista yhteistyötä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kiitos mielelläni vastaan kysymyksiin ja kommentteihin. Thank you. Kiitos oikein paljon, ministeri Mandis. Nyt ensimmäinen puhuja, Enikö Köri, EPP. Madam. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Arvostan kovasti tätä teidän ohjelmaanne ja teidän sitoumustanne. Ja varmasti meidän yhteistyömme on todella hyvä teidän puheenjohtajakautenne aikana. Toivotan siis paljon onnea näihin hankaliin aikoihin. hogy eh, a horvát elnökségi programban is. Toisaalta puheenjohtajavaltion ohjelmassa on mukana Demografiset kysymykset. Te pidätte tätä hyvin tärkeänä aiheena kaudellanne, puheenjohtajakaudellanne. Haluatte myötä vaikuttaa siihen, että voidaan vähentää kielteisiä verotuksensa vaikutuksia, joita syntyy tästä trendistä. Mitä tämä oikein tarkoittaa käytännössä, haluaisin tietää. Toisaalta Kroatia aikoo liittyä euroalueeseen ja toivotankin teille tässä paljon menestystä, mutta haluaisin kysyä teiltä ehdot euroalueeseen liittymiseksi ovat nyt paljon monimutkaisemmat. Yksi keskeinen vaatimus eh, on pankkiunioni. Miten näette sen loppuun viemisen? Miten näette nämä kriteerit? Mitä olette niistä mieltä? Ja sitten koskien siitä, että liittyy sitten ERM kahteen, johon olette valmistautuneet. Member of European Parliament, uh, both of the... Kiitoksia Euroopan parlamentille. Molemmat kysymykset ovat hyvin relevantteja uh, ja hyviä kysymyksiä. Ensinnäkin mitä tulee Kroatiaan, mutta ei ole pelkästään siihen, vaan niin kuin sanon johdannossa, tämä koskee koko EUta. Kielteinen, negatiivinen, demografinen väestökasvutrendi, joka näkyy ei vain viime vuosina, vaan se tulee jatkumaan vuosikymmeniä. Ja sitten vielä lisäpaineet, joita edessämme on, mitä tulee maahanmuuttoon ja kaiken kaikkiaan tämä muuttoliikekriisi, joka EU:ssa on. Syy miksi me tämän asian otamme esille nuorimpana jäsenvalti- uusimpana jäsenvaltiona, on varsin ilmeinen tietenkin kaikille. Kroatia kärsii tästä haasteesta aivan erityisesti. Sama koskee monia muitakin niin kutsuttuja uudempia jäsenvaltioita. Kyse ei ole vain vapaasta työvoiman liikkuvuudesta. Tämä on yksi perusargumenteista silloin, kun kampanjoimme sisäisesti EU-arvojen eteen, kun halutisimme liittyä EU-hun. Tämä äh, koski nuorisoa, työntekijöitä, me kaikkia, jotka pystyvät kulkemaan vapaasti, matkustamaan vapaasti EU-ssa. Mutta sitten kun nähdään, että on joitakin mahdollisia riskejä jopa aivovuodosta ja jonkinlaisia muita lisäelementtejä, jotka voivat myötä vaikuttaa, johtaa pikemminkin eu jäsenvaltioiden er, erilaisuuteen eikä lähentymiseen taloudellisessa mielessä, jonka pitäisi kyllä olla meidän perustavoitteemme, niin silloin kyllä näemme tämän tärkeänä kysymyksenä. Ja tämän rinnalla, niin kuin tekin sanoitte, on joitakin vaikutuksia, jotka syntyvät joita syntyy erityisesti verotuksessa negatiivista väestötrendeistä. Nyt en puhu pelkästään EU-budjetista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä, vaan puhun kansallisista budjeteista, koska sanoisin, että tämä on jonkinlaista yhteistä pohjaa. Tämä koskee sosiaaliturvaan, eläkkeisiin ja niin edelleen. näihin asioihin negatiivinen väestötrendi vaikuttaa selvästi rahoituspuoleen. Tämä on tärkeä kysymys, että tulemme keskustelemaan ja tulemme puhumaan siitä valtiovarainministereiden kesken EU-ssa. Aiomme pitää epävirallisen ECOFIN kokoukseen Zagrebissa 24.5 ensi kuuta ja siellä keskustellaan juuri näistä väestökysymyksistä, jotta voitaisiin vauhdittaa keskustelua asiasta EU:ssa. Mitä tulee euroon? Pieni varaus varaus, koska edustan tänään puheenjohtajavaltiota, koska te kysyitte erityisen kysymyksen Kroatiasta ja euroalueesta, niin vastaan sitten valtiovarainministerin niin Kroatiassa, enkä puhu nyt puheenjohtajavaltion suulla. Mutta tämä on meille tärkeä kysymys. Kroatiossa euro on varsin pitkälti jo käytössä taloudessa. Viime vuonna se ilmaisi vahvan tahtonsa, toiveensa liittyä ensinnäkin ERM 2 valuuttamekanismi kakkosen ja olla läheisessä yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa. Tämä ilmaistiin kahdessa kirjeessä, jonka keskuspankin pääjohtaja minä olimme allekirjoittaneet, että emme ilmaiset vain tahtoamme liittyä euroon ja valuuttakurssimekanismiin, vaan me sitouduimme tiettyihin toimenpiteisiin tässä vaiheessa. Tällä hetkellä sanoisin, että toimenpiteet ovat nyt meidän käsissämme. Olemme täysin sitoutuneita siihen, että toteutamme ehdot sitten, kun olemme ja olen varma, että onnistumme tässä ja pystymme täyttämään kaikki kriteerit, jotka on mainittu kirjeissä ja koko ohjelmassa, jonka välitemme EU-toimielimille. Olen siis varma siitä, että EU tulee, anteeksi, Kroatia tulee olemaan vuoropuolussa EUn kanssa ja tulemme edistymään tässä meille hyvin tärkeässä prosessissa koska sekä Schengen että euro projekti ovat niitä, joihin haluamme Kroatian liittyvän ja lähentyvän näin tiukemmin muuhun EU-hun. Olen iloinen, että otit tämän kysymyksen esille. Me tulemme päivittämään Euroopan parlamenttia ja tätä valiokuntaa aina kun tarvetta on ja mielelläni palaan tänne tarvittaessa selittämään hiukan enemmän tätä Kroatialle tärkeää kysymystä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja nyt edustaja Heinäluoma SED. Thank you. And... Kiitoksia. Onnittelen ministeriä Kroatian ensimmäisestä puheenjohtajuuskaudesta. Se on todella tärkeä maalle. Suomi on juuri saanut tämän todeta. Tällä kertaa en puhu vakauspaketin uudistuksen tarpeesta. Kollegat varmaan ottavat sen esille, mutta haluaisin ottaa esille tärkeän kysymyksen – jota ette maininnut, mutta joka on tärkeä sekä parlamentille, koko Euroopalle ja jäsenvaltioille. Eli rahanpesun vastainen tilanne ja siihen liittyvä direktiivi. Varapuheenjohtaja Dombrovskis eilen aivan selkeästi ilmaisi huolenaiheensa siitä, että viidettä vastaista direktiiviä ei ole täytäntöön pantu kunnolla. Hän itse asiassa totesi, että hän aikoo käynnistää jäsenvaltiota vastaan rikkomusmenettelyn, koska tätä direktiiviä ei ole pantu täytäntöön. Ja täytyy todeta, että olen hänen kanssaan samaa mieltä. Ongelmana tässä on se, että komissio on todennut, että meillä on ehkä paras puitteisto rahanpesuvastaisessa työssä, mutta itse asiassa sitä ei panna, joten emme voi saada sitä täysin käyttöömme. Neuvosto päätti joulukuussa Suomen puheenjohtajakaudella siitä, että nyt täytyy todella saada aikaiseksi tiukempi rahanpesun vastainen puitteisto se on tärkeä päätös. Olemme ymmärtäneet, että komissio aikoo esittää myös tästä asiakirjan myöhemmin maaliskuussa tänä vuonna. Nyt mielestäni te puheenjohtajavaltion neuvostossa voisitte saada aikaiseksi aika paljonkin tämän täytäntöönpanon suhteen. Samalla voisitte katsoa sitä, mitä mahdollisuuksia meillä on uudistaa järjestelmää niin, että se olisi parempi sekä asiakkaille että yrityksille. Ja tästä syystä kysyisinkin, että onko teillä tavoitteena pureutua tähän erittäin tärkeään rahanpesun vastaiseen kysymykseen? Ministeri, kiitoksia. Arvoisa valiokunnan jäsen Ja tämä kysymys on todellakin tärkeä. Olemme kaikki varmaan tietoisia siitä, että äskettäiset tapahtumat, ainakin jonkun aikaa sitten tapahtuneet, ovat varsinkin painottaneet tätä kysymystä. Ja tämä on tärkeä meille kaikille. Ja näin sitten Dombrovskis, komission varapuheenjohtaja, tietysti eilen otti tähän asiaan kantaa ja siihen täytyy suhtautua vakavasti. Puheenjohtajavaltiona meillä jo on ECOFIN kokouksiin laitettu tämä asia esityslistalle sekä touko- että kesäkuussa vuoropuheluihin, mutta sitten ennen sitä niin olette aivan oikeassa siinä, että me kuulemme komission kertomusta siitä, mikä on täytäntöönpanon aste neljännessä ja erityisesti viidennessä rahanpesuvastaisessa direktiivissä. Valtiovarainministerin ominaisuudessa yhdistäisin tämän jälleen edelliseen aiheeseen, koska tekin mainitsitte kokemukset ja Suomen puheenjohtajavaltion lähestymistavan. Nyt arvostamme voimakkaasti meidän tapauksessamme Kroatialle tämä rahanpesun vastainen aihe on osa ERM2-kirjettä. Eli meille maana on voimakas tarve siihen, että asia täytäntöönpana kansallisella tasolla, mutta oman kokemuksemme pohjalta ja äh, tämän asian käsittelyn pohjalta aiomme viedä eteenpäin myös yleiskeskustelua tästä asiasta neuvostossa tästä asiasta luonnollisestikin siltä pohjalta, mitkä prosessit ovat käynnissä jäsenvaltioissa, sitten nähdään, mikä seuraava askel on, mutta olen varma siitä, että jäsenvaltiot suhtautuvat tähän aiheeseen erittäin vakavasti. Ja tämä voin todeta myös Kroatian näkökulmasta. Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon. Renew. And, uh, welcome, Mr. Maric. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri Maric todella nyt on hankala ajankohta siirtyä neuvoston puheenjohtajaksi Brexitin takia. Toivotan onnea ja menestystä. Toivon, että tästä puheenjohtajakaudesta tulee menestys se, että komissio aloittaa samaan aikaan. On varmasti hyvä asia. Hienoa, että aloitatte samaan aikaan. Oli mukava kuulla, mitä sanoitte pankkiunionista siitä, että haluatte lisävauhtia pankkiunioniin, joka on ollut jumissa periaatteessa viiden vuoden ajan. Puhuitte talletussuojajärjestelmästä ihan hyvä, mutta ette viitannut muihin kysymyksiin, joihin olisin toivonut kantaanne. Yksi asia on valtionvelan käsitteleminen tässä yhteydessä. Se on ollut yksi kysymys. Ja sitten pankkien pelastustoimet, toinen seikka. Aina kun pankki on kaatumassa, niin meidän tämän kriisin ratkaisumenetelmämme toinen osio, toinen pilari pankkiunionissa ei oikein toimi. Minusta tuntuu, että jos pankit ovat oikein suuria rahajalle riittävästi ja jos taas paljon pienempi, niin nämä säännöt eivät oikein toimi niiden osalta. Eli mikä on teidän ajatuksenne lainsäädäntöpaketista? Voidaanko löytää, löytää kompromissi niiden kesken, jotka ovat riskien vähennystä, riskien jakamista – ja miten tämä kaikki toteutuu, kun ajatellaan talletussuojajärjestelmää ja miten haluatte edistää tätä edisjärjestelmän toteutumista. Kiitos oikein paljon. Kiitos arvoisa parlamentin ja tämän valiokunnan jäsen. Tärkeä aihe tämäkin. Tästä aiheesta on keskusteltu paljon euroryhmän tasolla. Meidän kantamme puheenjohtajan valtiona on se, että me tukisimme talous- ja rahaliiton syventämistä. Ja olemme täysin sitoutuneita pankkiunionin tehokkaaseen toimintaan. Käynnissä olevat työ toteutuu euroryhmässä, myös korkean tason työryhmässä neuvotellaan edisehdotuksesta ja halutaan selkeät tavoitteet tehokkaan talletussuojajärjestelmän osalta ja tämä varmasti auttaa ratkomaan tätä poliittista umppikujaa, joka on liittynyt pankkiunionin toteuttamiseen. Varmaankaan ei ole mikään suuri salaisuus, että tämä on sanottaisinko pankkiunionin kolmas pilari, työ on käynnissä. Tietyt kysymykset ja haasteet ovat tässä esillä, kuten sanoitte, riskin jakaminen, riskin vähentäminen. Nämä kysymykset ovat avoinna, mutta olemme tyytyväisiä siitä, että kaiken kaikkiaan keskustelussa otetaan huomioon myös nämä kaksi käyttöön otettavaa toimivaa pilaria. Talletussuojajärjestelmän lisäksi meidän pitää katsoa kokemuksia, sitä mitä on opittu ensimmäisestä ja toisesta pilarista. Ainoastaan näin voidaan hoitaa tätä pakettia lopulta menestyksekkäästi. Mitä tulee erityisiin yksityiskohtiin tässä aiheessa – myös ajatellen valtion velan lähtömaa ja isäntämaa kysymystä ja niin edelleen. Nämä ovat niitä teknisiä kysymyksiä, jotka ovat työryhmätasolla. Me puheenjohtajavaltiona tuemme tätä vuoropuhelua. Me olemme valmiina kaikin keinoin edistämässä lisäkeskusteluita. Ja jälleen, kuten ensimmäisen ja toisen kysymyksen osalta – lyhyt linkki Kroatian kantaan. Ja lähes kahden vuoden ajan euroryhmän kokoukset ovat olleet osallistavia ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan tämän keskustelun käymistä oikealla tasolla, koska jotkut jäsenvaltiot ovat esittäneet olemansa valmiita ERM2 ja euron käyttöönottoon. Toiset eivät ehkä ole vielä valmiita, mutta kaiken kaikkiaan pankkiunionin hyvän toiminnan takia tämä on yksi prioriteeteista. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja nyt edustaja Akelunnissa. Yeah, thank you. Uh, yeah. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, tervetuloa valiokuntaan. kerrot Ekofin Ne niin Oli hyvä, että mainitsit tämän ja miten sitä negatiivisuutta vähennetään, mutta sitten kuitenkin kysyisin rahoitusjärjestelmästä ja valvontarakenteesta, joka siihen liittyy. Tämä ei nyt ihan liity teidän puheenjohtajakautenne ohjelmaan, mutta koska olette valtiovarainministerinä ollut kohdassa jo muutamia vuosia. Ehkä teillä on joitakin näkemyksiä rahoitusvalvonnan rakenteesta. Useita vuosia sitten komissaari Dombrovskis ehdotti tällaista Twin Peaks-mallia rahoitusvalvonnalla, jossa valvonta koko rahoitussektorilla kulsi yksiin käsiin, yksi, ja sitten toisaalta sitten kuluttajasuoja kuuluisi eri puoleen ja siksi oli tällainen kaksinainen malli, Twin Peaks-malli. Kroatian kokemus minun tietääkseni on sellainen, että teillä on ollut ongelmia esimerkiksi Swissbankin lainojen kanssa 20 000 ihmistä oli ottanut lainoja sieltä ja sitten oikeudenkäynnit olet pike, puhuivat pikemminkin ihmisten puolesta, mutta nyt tulee uusia riskejä, mitä liittyy uusiin fintech-malleihin, rahoitusmarkkinamalleihin, ja sitten nämä suuret eh, teknologian yritykset, jotka voisivat tuoda uudenlaisia riskejä rahoitusjärjestelmiin pieniin maihin, kuten Kroatian tai omaani maani, omaan maani Liettuan. Onko teillä jotakin kuvaa, miten eh, valvonta rakenne, tämä kaksinen valvontamalli voisi tässä auttaa? Puhutaanko tästä joskus siellä? Ja miten voisitteko kertoa hiukan tarkemmin velan julkisen velan tasosta Kroatiassa, koska kerran aiotte liittyä euroalueeseen ja teillä on teidän velkanne vielä ylittää Maastrichtin kriteerin, vaikkakin kehitys on oikean suuntaista. Honorable, uh, Kiitoksia parlamentin jäsen. Mitä tulee rahoitusmarkkinoiden valvontaan ja viittasitte do, komission varapuheenjohtaja Dombrovskisin puheenvuoroihin. Me puheenjohtajan valtiona aina toimimme rakentavassa hengessä, mitä tulee mahdollisiin ehdotuksiin, ja käymme vuoropuhelua tästäkin kysymyksestä. Te mainitsitte ihan oikeinkin Kroatian tapauksen ja Sveitsin äh, frangeissa olevat asuntolainat, tämä ei koske vain omaa maatani, vaan on myös muutama muukin maa samassa tilanteessa, jolla on ollut viime talouskriisissä tällaisia ongelmia. Nämä ovat kaikki sellaisia elementtejä tai tekijöitä, joiden pitäisi tai täytyisikin herättää äh, tietoisuutta siitä, kuinka tärkeää rahoitusmarkkinoiden sääntely valvonta on. Ennaltaehkäisy on ennaltaehkäisevä puoli tässä valvonnassa tai ennaltaehkäiseviä toimenpiteisiin pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti sääntelyssä. Ei pitäisi mennä sellaisella, sellainen suuntaan, että liikaa säännellään kaikkea ja estetään sitten lisätoimia, joita tarvitaan. Ja... Banking and financial sector. Sitten uudet haasteet, joita syntyy vaikka fintech-toiminnasta, rahoitusteknologiasta. Tämän otamme esille epävirallisessa Zagrebin kokouksessa myös. Tämä on hyvin tärkeä kysymys fintech, koska tämä on ainutlaatuinen tilanne, missä yhdessä ei vain valtiovarainministereiden kanssa, vaan myös keskuspankkien pääjohtajien kanssa voimme puhua tästä aiheesta. Tämä on sellainen foorumi ja keskustelun aihe, jos näistä, näitä, tätä keskustelua pitää käydä. Tämä on uuden tyyppinen haaste, joka tällä hetkellä on esille. Asiat muuttuvat ja parantuvat, edistyvät, ei nyt ehkä dramaattisesti, mutta hyvin nopeasti kuitenkin, joten loppujen lopuksi reaktion täytyy olla samassa tahdissa. Mitä tulee sitten julkiseen velkaamme, niin tässä puhun nyt sitten taas jälleen valtiovarainministerinä omassa maassa, Olette ihan oikeassa, kun otetaan huomioon neljä tai ehkä viisikin kuuluisaa Maastritin kriteeriä korot, vaihtokurssi, vakaus, hintavakaus ja sitten vielä pari finanssipoliittista kriteeriä, ensinnäkin julkinen vaje. Kroatia onnistui vähentämään ja vakauttamaan julkisen taloutensa viime vuosina viimeisen kolmen vuoden aikana meillä on ylijäämä, ei vain primäärinen ylijäämä, vaan yleisylijäämä. Näin oli vielä viime vuonnakin, joten lopputulos sitten nähdään vasta, kun Eurosta julkaisee lukunsa huhtikuussa. Mutta ihan oikein, julkinen velka on tärkeä kysymys. Vuonna 2015 lopussa julkinen velkamme oli lähellä 85 prosenttia suhteessa BKT. Näiden toimenpiteiden kautta, toisaalta kun vauhditettiin kasvua, aktivoitiin erityisesti. Ja finanssipolitiikan vakauttamisella voimme, pystymme vähentämään velan määrän lähes 13 prosentti pisteellä. Ja odotamme vielä lopullisia lukuja, mutta voitte luottaa 71 pilkku johonkin. 71,3 on meidän arviomme, mutta katsotaan sitten, mikä, mikä Eurostatin tulos on. Joka tapauksessa nämä 13 prosenttiyksikköä silloin, kun prosentti, pistettä, kun muutetaan se Martin kriteereihin, niin se itse asiassa on enemmän kuin tyydyttävää ja se täyttää kyllä kriteerit säädöksessä sanotaan, että jos on yli 60 prosentissa velka, niin silloin julkisen velan vähentäminen täytyy olla ainakin yksi 20 osa tästä tasosta kuin nyt. Kroatian kohdalla Kroatia vähentää julkista velkansa suhteessa BKT keskimäärin kolmella prosenttiyksiköllä BKTstä vuosittain, kun sitten se muutetaan Maastin kriteereihin, niin se on neljä kertaa nopeammin kuin määrätään säädöksissä, joten voimme vetää sen johtopäätöksen, vaikka ei kysyä meidän johtopäätöksistämme, vaan tämä kuuluu Tämä on siis vain, tämä on tosiasia, että me siis kyllä täytämme tämän kriteerin tätä kautta ja jälleen kerran, kun palataan tähän aikaisempaan kysymykseen, euroalueeseen. Sanoisin, että me emme pystyisi lähettämään tällaista kirjettä ja keskustelemaan tästä aiheesta ilman näitä tuloksia julkisessa taloudessa, erityisesti mitä tulee julkisen velkaan, mutta tärkeä vielä yksi asia. Voitte olla varmoja siitä, että Kroatia tulee pitämään kiinni suunnitelmastaan edelleen vähentää julkista velkaa. Ja tietysti 60 prosenttia on jonkinlainen kynnys, viitearvo, mutta myös psykologinen kynnys on sellainen, jonka haluamme saavuttaa keskiaikaväillä kolmen vuoden sisällä. Kiitos. Now, uh... Kiitos oikein paljon. Sitä vähän. Kiitoksia. Tervetuloa Kroatian puheenjohtajavaltiolle. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen niistä on suoraan ministerille. Te olette käynnistämässä euroalueeseen liittymisen prosessia ja kustannushyötyanalyysi ei ehkä ole sama kuin mitä se oli vuonna 2000. Saa nähdä, että jotkut maat Euroopan unionissa eurovyöhykkeen ulkopuolella ovat kyenneet menestymään paremmin kuin eurovyöhykkeen maat. Mitä etuja siis oletatte olevan euroon liittymisellä? Toinen kysymys, koska pikemminkin puheenjohtajakauttanne. Nyt toimimme täysin epänormaalisessa epänormaalissa äh, negatiivisten korkojen tilanteessa, joka on johtanut siihen, että moni valtio ajattelee, että nyt täytyy tehdä valtavia infrastruktuuriinvestointeja siirtyä pois 3 prosentin ähm, velkaantumisaste rajoitteesta ja myös pyrkiä lisäämään inflaatiota yli 2 prosentin. Mikä on teidän näkemyksenne näiden kriteerien kehittämistä, jotka ovat olleet niin tärkeitä tähän mennessä jo viimeiset 30 vuotta? Ja viimeinen kysymykseni Kroatian puheenjohtajavaltiolle. Meillä Euroopan unionissa, eikä pelkästään siellä, on edessämme amerikkalaisen erityisen aggressiivinen nationalistinen talouspolitiikka, yksipuolisuus kauppapolitiikassa, jossa ei kunnioiteta kansainvälisiä sopimuksia. Mikä on Kroatian puheenjohtajavaltion kanta tähän kysymykseen, joka ehdottomasti vaikuttaa Euroopan unioniin seuraavina tulevina vuosina? Kiitoksia, arvoisa jäsen. Euroaihe, kustannushyötyanalyysi, erittäin tärkeä aihe. Tässä on kyseessä asia, joka me Kroatian hallituksessa ja Kroatian kansallisessa pankissa otimme pohdintaan jo aiemmin, sillä kysymyshän ei ole pelkästään siitä, että haluamme liittyä ERM 2 Ja halusimme tehdä selkeän kvantitatiivisen analyysin hyödyistä ja haitoista, ottaen huomioon samalla ei pelkästään mitään tällaista staattista lähestymistapaa, vaan sitten myös sen kehityskulun, mitä on opittu kriisiajoista, mitkä kokemukset ovat niin sanotuilla uusilla jäsenvaltioilla, jotka ovat ERM liittyneet ja euroalueeseen ja niin poispäin. Tämä asiakirja esitetty jo pari vuotta sitten. Se on käännetty englanniksi myös. Mutta itse asiassa ajatuksena oli se, oli se, että pyrittiin yhdistämään ja vertailemaan näitä haittoja ja hyötyjä. Ja varsinkin jos katsotaan haittoja, niin se on, ne ovat erittäin tärkeät kansalaisten kohdalla. Tehän tiedätte, että Kroatia on ollut aivan toisenlaisen talousjärjestelmän osa. Ja meidän kansalaisillamme on aika elävä muisto niistä ajanjaksoista, jolloin meillä oli hyperinflaatiota, oli devaluaatioita ja muuta. Eli me emme saa jättää huomiota heidän pelkoaan hintojen noususta, jos euroitaan käyttöön ja euron käyttöönoton vaikutus inflaatioon. Samalla kuitenkin Olemme verranneet tätä jäsenvaltioiden kokemuksiin, mikä on ollut yleisvaikutus hintatasoon. Keskimäärin puhutaan 0,3 prosentista ensimmäisen vuoden aikana, sillä tässä nimenomaan on kysymys erittäin lyhyen aikavälin vaikutuksesta. Silloin kun euro käyttöön ja muutetaan näitä hintoja, niin tästä, tällainen hetki syntyy. Samalla sitten kustannukset itse muutoksesta, kuka kantaa nämä kustannukset. Se on tärkeää kansalaisillemme. Aiempi parlamentin jäsen otti esille Sveitsin frangin kysymyksen, jota Kroatiassa joko yrityksillä tai kansalaisilla on usein, ovat joko kunan liitettyjä tai eh, Sveitsin valuuttaan. Ja kun katsotaan näitä erityiskustannuksia niin, niin ja verrataan niitä sitten hyötyihin, niin hyödyt ovat huomattavasti suuremmat. Siellä loppujen lopuksi meidän täytyy myös ottaa huomioon tuo vaihtokurssiriski, joka euron mukaan tulen myötä ja kun katsotaan taloutemme rakennetta, mm, kotitalouksia, pankkeja, yrityksiä, niin puhutaan noin kolmesta neljäsosasta taseesta, joka suoraan tai epäsuorasti liittyy Eurooppaan. Aiemmin olimme voimakkaasti sidoksissa Saksan markkaan. Ja katsotaan, miten luottoriskit vähenevät, niin Kroatia on tehnyt paljon tässä suhteessa ja tämä asia voidaan kyllä tarkistaa usean otteeseen ja haastaakin, kun tarkastellaan valtiolainoja meidän niiden tuottoja ja saadaan nähdä niitä suuntauksia, joita viime vuosina on ollut ilmassa. Eli näiden spreadien muuttuminen. Meidän mielestämme meillä on vedelle liikkumavara tällä alalla, varsinkin kun vertaamme omiamme vertailukelpaisiin maihin naapuristossa, jotka ovat eurovyöhykkeellä. Eli kustannushyötyanalyysi joka tapauksessa osoittaa, että enemmän hyötyjä Kroatian taloudelle on saatavissa. No sitten puheenjohtajan valtiosta ja otitte esille nämä negatiiviset taas korkotasot ja pohditte niitä aloitteita, joihin pitäisi ryhtyä, jotta voitaisiin muuttaa näitä pitkän aikavälin sääntöjä, <clears throat> alijäämätason, inflaatiotason investointitason suhteen, niin toteaisin, että kasvumalli ei pelkästään kansallisella tasolla, vaan myös eurooppalaisella tasolla, puhutaanpa sitten mistä hyvänsä, ilman vakaata kunnollista investointia ei mielestäni olisi kestävä. Eli investointikysymys täytyy ottaa huomioon. Puhutaanpa nyt sitten infrastruktuurista, tutkimusta ja kehitystyöstä. Nämä ovat kuitenkin osa kasvumallia. Meidän kuitenkaan ei tulisi jättää huomiota niitä vaikutuksia, joita talousvaikutuksilla on rahoitusasemaa, sillä nämä kaksi liittyvät voimakkaasti toisiinsa. Yksi vaikuttaa toiseen ja kuten huomautin tässä alussa, komissio on kehittelemässä mahdollista two-packin ja six-packin uudelleen muokkausta – aloite, joka olisi näkyvämpi ja tunnetumpi. Ja puheenjohtajavaltiona tietysti hyvin voimakkaasti haluamme viedä eteenpäin keskustelua tästä aiheesta. Ja lopuksi Yhdysvalloista ja kaikista näistä globaaleista kysymyksistä me toimimme parhaassa ominaisuudessamme, jotta voisimme viedä eteenpäin vuoropuhelua. Meidän mielestämme vuoropuhelu on erityisen tärkeässä asemassa. Ja tällaisen rakentavan lähestymistavan kanssa voimme hyötyä tilanteesta, sillä kaupankäynti on tässä suhteessa erittäin tärkeä. Jyrsika from ECR. Kiitos oikein paljon, ECR-edustaja Kiitos. tuoreimmat neuvoston suositukset talouspolitiikasta euroalueella aivan oikein ehdottavat, että potentiaalinen kasvu on alhaisella tasolla, alhaisemmalla kuin ennen kriisiä. Vaarana on se, että euroalueella jatkuu pitkä potentiaalinen alhaisen kasvun ja tuottavuuden kausi. Nyt puhutaan paljon vihreän kehityksen ohjelmasta – Kuitenkin lyhyemmällä aikavälillä tämä voisi tarkoittaa suurempia menoja ilman enempiä tuloksia, eli tuottavuus saattaa kärsiä edelleen. Siksi on todella kiireellistä tehdä rakenneuudistuksia ja saada kasvu kriisiä edeltävälle tasolle ajettua uudestaan. Maakohtaisissa suosituksissa kuitenkin jätetään huomiota nämä tulokset ja nämä tehdyt ehdotukset eivät johda riittävään uudistusten täytäntöönpanoon. Esimerkiksi Espanjassa ehkä lykätään työmarkkinauudistuksia, Ranskassa on vaikeuksia toteuttaa uudistuksia. Omassa kotivaltiossani Slovakiassa hallitus on onnistunut tukemaan, tuhoamaan eläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyden. Kysymykseni kuuluu, miten voisitte innostaa jäsenvaltioita nopeuttamaan rakenneuudistuksia? Miten voitaisiin estää se, että lykätään tai jätetään tekemättä nämä uudistukset? Tiedän, että tämä on vaikea tehtävä, mutta pyydän teitä yrittämään. Kiitos oikein paljon, arvoisa parlamentin jäsen. Sanoisin, että kysymyksenne kautta – Oikeastaan sekä esititte kysymyksen että samalla jo monella tapaa vastasittekin näihin kysymyksiin, kun puhutaan potentiaalisesta kasvusta. Niin se, että meillä on edelleen haasteena se, että potentiaalinen kasvu on alaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Kun puhutaan tuottavuudesta, meitä kaikkia huolestuttaa, meitä tulisikin huolestuttaa se, miten voitaisiin parantaa elintasoa kansalaisillemme – miten voidaan huolehtia palkoista. Palkkojen kasvun pitäisi noudattaa tuottavuuden lisääntymistä. Jos ajatellaan talous- ja finanssipoliittisia toimia jäsenvaltioissa ja kaiken kaikkiaan Euroopan unionissa, niin tässä tulisi keskittyä oikeastaan rakennetoimiin, rakenneuudistusagendaan. Mutta on paikallaan kysyä, miten voidaan tukea edelleen ja miten voidaan tehdä rakenneuudistuksista haukottelevampia, kun tiettyjä muutoksia, uudistuksia liittyy aina näihin rakennemuutoksiin. On taloudellinen tekijä, mutta myös talouspoliittinen tekijä, joka on tärkeä. Ymmärrämme, että on tärkeää tuoda esiin tämä uudistusten tukiohjelma. Se on käynnissä olevaa keskustelua, jonka mainitsin johdannossani. Toisaalta on tämä budjettiväline, joka liittyy euroalueen kilpailukykyyn ja lähentymiseen, mutta vapaaehtoisesti myös ERM2-valtioille, mutta myös kaikki muut, jotka eivät ole eurossa mukana, voivat käyttää lisävälinettä – joka tukisi kovasti tiettyjä uudistuksia ja sitä kautta investointeihin liittyvä myös. Eli tällaisen yhteisen lähestymistavan kautta voimme lisätä kaikkien tietoisuutta Euroopan unionissa ja kaikissa jäsenvaltioissa siitä, että ilman että kunnolla puututaan rakennekysymyksiin. Ei voida lähteä kuvittelemaan, että kasvua syntyy enemmän. Me katsomme vuoden 2020-2021 budjettia katsotaan se myös seitsemänvuotista monivuotista rahoituskehystä, mutta tämä kasvukysymys menee vielä pidemmälle. Haluaisin kiittää sekä kysymyksestä että siitä, että otitte pitkälti vastauksenkin esiin jo samalla. Mielestäni meidän pitäisi kaikkien tehdä yhteistyötä tietoisuuden lisäämiseksi poliittisella tasolla maiden johtajien kanssa yhdessä kaikkien Euroopan kansalaisten kanssa, jotta kaikki ymmärtävät, miten itsestään selvää on, että rakennemuutoksia on tehtävä. Kiitos. Sigfrid Muresan EPP-ryhmästä. Minister, welcome to... kiitoksia. Tervetuloa ministeri ja onnittelut varovaista kestävästä tavasta, jolla teidän hallituksen johdolla Kroatian talous on kehittynyt on pystytty vähentämään julkista velkaa, niin kuin juuri selititte, vakaata kasvua ja myös hyvin tärkeä seikka, yhä alhaisempi työttömyys. Pari kysymystä, ministeri. Yksi koskee budjettivälinettä lähentymisen kilpailukyvyn puolesta ja sitten tästä toista välineistä, johon viittasitte. Me pitkään keskustelimme täällä parlamentissa rahoituksesta, sovellusalasta, hallinnosta, osallistumisesta näihin mekanismeihin. Ensimmäinen kysymykseni on, miten nämä kaksi rahoitetaan, koska tietysti jos halutaan kunnolliset välineet, niin silloin rahoituksen pitää olla riittävällä tasolla. Me kaikki tiedämme, minkälaisen ehdotuksen Suomi on tehnyt monivuotisesta rahoituskehyksestä. Mikä teistä olisi riittävä rahoituksen taso näille kahdelle välineelle? Mm. When do you expect an agreement? Ja kun odotatte, milloin odotatte päätöstä tästä rahoituksesta? Liittyykö se ehkä sopimukseen monivuotisesta rahoituskehyksestä? Sitten toinen kysymys liittyy mahdollisuuksiin, jotka liittyvät vihreän kehitysohjelmaan. Te puhuitte aikaisemmin siitä, että täytyy tukea tällaista kasvua Euroopassa. Miten näette tässä yhteydessä vihreän käytöksen ohjelman ja tämän oikeudenmukaisen vaiheen rahaston ja mekanismin mahdollisena välineenä tukea tällaista kasvua Euroopassa? Mikä kunnianhimoinen pitäisi olla kooltaan? Onko komissio ehdottanut tarpeeksi ja miten näitä välineitä pitäisi käyttää, jotta voidaan tukea talouskasvua Euroopassa? Kiitos. Kiitoksia arvoisa parlamentin jäsen. Niin, uudistustukiohjelmasta ja sitten tietystä osista Big välinettä. Nämä keskustelut jatkuvat, neuvottelut jatkuvat ja tiedätte, että tämä on olennainen osa kokonaisvaltaista MFF-neuvottelua. Tässä aiheessa puheenjohtajavaltiona niin kuin tähän liittyvissäkin kysymyksissä tai liittyen yleensä monivuotiseen rahoituskehykseen, niin me odotamme poliittista ohjeistusta ja kokonaispuitteita, jotka saadaan aikaan. Me emme voi sitoutua tässä vaiheessa mihinkään aikatauluun, mutta tärkeää teille täällä parlamentissa ja tässä valiokunnassa on, että olemme valmiita sitten, kun tällainen poliittinen ohjeistus on tullut, niin se lähtee ennen prosessikäynteen tekninen työ ja tutkitaan asiaa artikla artiklalta eri osuuksilla. Tämä prosessi lähtee siinä kohtaa liikkeelle. Tämän verran voi tässä vaiheessa sanoa, mitä tulee vihreän kehityksen ohjelmaan eilen. Meillä oli ensimmäinen ECOFIN kokous tänä vuonna. Neuvostossa aiheena oli tämä kysymys. Voin kertoa, että keskustelu oli todella hyödyllistä, rakentavaa, mutta nyt ollaan vielä varsin varhaisessa vaiheessa, liian varhaisessa vaiheessa. Komissio ja jäsenvaltio keskustelevat ja on hyvin tärkeää, että uuden toimielinkauden alussa meillä on tällainen tärkeä iso aihe käsissämme ja meidän täytyy niin kuin eilen sanoin, tähän tarvitaan ei pelkästään kuukausia, vaan jopa vuosia ennen kuin saavutamme tietyn kokonaisvaltaisen onnistuneen sopimuksen. Joka tapauksessa Kroatio puheenvaltio, puheenjohtajavaltiona äh, eilen totesin neuvostossa nyt tuosta sen uudestaan, olemme siis täysin valmiita aloittamaan ja osallistumaan, järjestämään mitä tahansa, niin paljon neuvottelukokouksia neuvoston ja teknisellä tasolla kuin mahdollista, jotta voidaan kunnolla hoitaa tämä asia. Kiitos. Nyt valtaan SED-ryhmä. Mr. Maric, uh, good luck. Kiitoksia puheenjohtaja ja kaikkea hyvää teille seuraavan puolivuotiskauden aikana. Hyvä, että olette paikalla. Haluaisin ottaa esille tämän maakohtaisen niin Me tiedämme, että Itävalta muutti tätä niin, että neuvostossa vaaditaan nyt määräenemmistö. Suomen puheenjohtajavaltio esittikin jo uuden ehdotuksen, jossa otetaan huomioon oikeudusyksikön ehdotukset neuvostosta, jotka mahdollistaisivat oikeusperustan muuttamisen. Minun mielestäni, kun tämä otetaan huomioon, on tärkeää, että asia on ehdottomasti neuvoston esityslistalla, varsinkin kun on esitetty veroraportointimallia ja yli 20 yritystä on jo tämän hyväksynyt. Eli mitkä ovat seuraavat askeleet tällä tärkeällä tiellä? Tiedän, että näistä keskusteltiin kilpailukyky- ja ECOFIN neuvostossa myöskin. Kiitoksia arvoisa jäsen. Aihe joka otettiin uudelleen esiin, jos näin voisi sanoa äskettäin. Jos sopii, niin muutama kommentti vastavuoroisen ymmärtämisen nimissä. Kansalliset veroviranomaiset ovat jo vaihtaneet tietoja tästä yrityspuolella, mutta nyt tietysti sitten kysymys otettiin uudelleen esille ja puhuttiin siitä, että millä tavalla julkisesti lähestyttäisiin tätä nimenomaista dataa. Kuten tiedätte, neuvoston työ on aika edistynyttä, mutta tämä oikeusperustakysymyksen vuoksi, joka nyt on kiistanalainen, me puheenjohtajavaltiona teemme tietysti parhaamme, jotta Voimme tehdä läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja tunnistaa mahdollisia ratkaisuja, jotta voimme viedä eteenpäin tätä kysymystä. Mutta tänä päivänä nyt sitten tästä näkökulmasta katsoen Ja tehän tunnette hyvin sen, että meillä on tämä ristiriitainen kysymys esillä ja on katsottu sitä, millä tavalla asia voidaan viedä eteenpäin. Me keskitymme kovasti jäsenvaltioiden ja toimielinten väliseen vuoropuheluun, jotta saisimme löytää sellaisen ratkaisun, jonka avulla prosessi menee eteenpäin. Niin, minun pääviholliseni omassa maassa, niin Alankomaissa öljyyhtiö Shell nyt tekee vuosikatsauksissaan maakohtaista raportointia ja me tiedämme nyt, miten se maksaa veroja Alankomaissa. Minusta tämä on nyt muutoksen henki, eli kun te sanotte, että haluatte tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, mitä se merkitsee? Aiotteko viedä tätä eteenpäin? Aiotteko tehdä tästä menestystarinan seuraavan puolen vuoden sisään? Vai yritättekö vain tehdä uudelleen tätä pohjatyötä? Ministeri. Niin, tässä nimenomaisessa oikeusperustakysymyksessä, sehän ei kuulu oikeastaan meidän vastuualueeseemme emmekä voi olla se, joka tekee jonkunnäköisen loppupäätelmän. Mutta tietysti sitten kun meillä on eri näkemyksiä sopimuksen artikloiden sisällöstä, niin tehtävänämme on tietysti viedä eteenpäin vuoropuhelua. Ei ole epäilystäkään siitä, että me olemme tietoisia tästä asiasta. Tämä on osa sitä pakettia, jota pohdimme neuvostotasolla nyt jo jonkun aikaa kun puhutaan yleisestä verotustasosta, varsinkin tarkastellen tätä OECD-tasolta tai BEPSistä käsin, joka on osa tätä neuvotteluamme ja vuoropuhelua. Katsotaan sitä, millä tavalla yleinen yhteisverotusta voitaisiin parantaa, ei pelkästään tiettyjen yritysten näkökulmasta Euroopassa ja Yhdysvalloissa, vaan myös sen ulkopuolella. Se on se, mitä me voimme nyt tehdä ja mitä aiomme tehdä puheenjohtajavaltiona. Thank you. Now Billy Kelleher from uh, Renew. Kiitos sitten Renewn Kelleher, olkaa hyvä. Want to wish you well. Kiitos. Haluaisin toivottaa onnea menestystä Kroatian puheenjohtajakaudelle. Kasvu- ja vakaussopimukseen liittyvä kysymys. Komissio valmistelee uudelleen tarkastelua, josta kuulemme kuun lopussa enemmän, joten seuraavassa ECOFIN kokouksessa luultavasti on mahdollisuus tämän uudelleen käsittelyn parametreja käsitellä. Otan tämän esiin siksi, että puheenjohtajakautenne aikana haluatte ajaa Eurooppaa, joka kehittyy. Euroopassa on talouksia, jotka ovat ongelmissa tällä hetkellä. Kasvu ei ole sillä tasolla, jolla sen tulisi olla, ja sillä voi olla vaikutuksia työllisyyteen, investointeihin, jotka liittyvät sosiaaliturvapalveluihin, koulutukseen esimerkiksi. Joten jos ajatellaan tätä uudelleen tarkastelua itseään, niin puhumme vakaudesta. Mutta painotusta on ollut kovin vähän tämän politiikan kasvupuoleen, kun uudelleen tarkastelu toteutetaan – Analysoidaanko sillä riippumattomasti ja kunnollisesti sitä vaikutusta, jota kasvu- ja vakaussopimus aiheuttaa euroalueen ja Euroopan unionin kasvun eikä vain vakauteen, jotta voitaisiin investoida – katsoa pääomainvestointeja infrastruktuuriin, pitkäaikaiseen koulutusinvestointeihin, tutkimukseen, kehityksen innovaatioihin, sellaisiin aloihin, joilla voitaisiin saada pääomapuolella tehokkuutta. Tämä ei ole ehkä ryhmäni kanta, vaan oma kantani, kun sanon, että olen huolissani siitä, että tässä voi tulla ehkä vähän pakkopaitaa yksittäisille talouksille – että investoidaan pitkän aikavälin pääomavaatimuksiin. Jos ajatellaan väestökehitystä, joka on melko dramaattinen Euroopan unionissa, väestömme ikääntyy ja meidän tulee strategisesti suunnitella nyt mahdollisia tulevia tapahtumia. Voitteko siis käyttää ne huolehtiakseni siitä, että kasvuen vakaussopimuksen analyyseissä otetaan huomioon laajasti parametrit, ei ainoastaan rahapolitiikkaan liittyen? liittyvät ja viranomaisten menoihin, vaan myös investoinnit laajemmin euroalueella ja eurotalouksissa pitkän aikavälin hankkeisiin. Kiitos paljon, arvoisa parlamentin jäsen. Tämä liittyy hyvin läheisesti yhteen aikaisemmista kysymyksistä. Toistan vastaukseni siihen kysymykseen. Tämä oli todella ajankohtainen kysymys, koska tämä on yksi keskeisistä asioista – joka kaikkien olisi otettava huomioon, kuten johdannossani sanoin. Meillä on kasvua, mutta kasvu on hidastumaan päin erityisesti vuoden 2018, vuodesta 2018 jälkeen. Me olemme oppineet edellisestä kriisistä ja kaikista näistä elementeistä toivon, että loppujen lopuksi komissio, koska en tiedä, en voikaan tietää, vastauksia tiettyihin kysymyksiinne, mitä tähän raporttiin tulee. Me näemme tämän sisällön sitten helmikuussa. Silloin ensimmäistä kertaa voimme jatkaa vuoropuhelua tästä ehdotuksesta. Kuten sanoin, epävirallinen huhtikuinen ECOFIN kokous ottaa tämän aiheen esityslistalle, jotta vuoropuhelu voi jatkua. Mutta kaikki nämä esittämänne aiheet ovat tärkeitä. Makrotalouden vakaus on ennaltaehto, että kasvua voi syntyä, mutta ei tämä riitä mielestäni loppujen lopuksi. Joten meidän on otettava huomioon investoinnit, ennustan julkisia, vaan yksityiset investoinnit myös kautta Euroopan unionin ja yksittäisissä jäsenvaltioissa, mutta jälleen kerran kriisit myös finanssikriisi ei voi jättää, ei voida huo, jättää huomiota siis tätä vaikutusta finanssipoliittiseen toimintaan. Tupac, Sixpack, nämä ovat relevantteja kysymyksiä. Muistan yhden aikaisemman keskustelun neuvostossa, jossa myös todettiin, että meidän on voittava parantaa tiedonjakoa ja sitä, miten välitetään tietoa kansalaisille. Kyse ei ole ainoastaan yhden vuoden kasvusta tai varsinaista kasvutasosta. Meidän on voitava parantaa potentiaalista kasvua. Nämä ovat taloudellisia kysymyksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä, vaikkakin joskus hankalasti ymmärrettävissä. Kiittäisin tästä kysymyksestä, siis aikaisemmasta kysymyksestä myös. Meidän on lisättävä tietoisuutta siitä, miten tärkeää on tehdä rakenneuudistuksia jotka voivat kasvattaa unionin talouksien kasvupotentiaalia. Mutta joka tapauksessa odotamme tätä raporttia mahdollista uudelleen tarkastelua Tupaciin ja siksi Packiin liittyen ja ylipäätään keskustelua tästä aiheesta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Samoin Kiene, EPP, seuraava puhuja. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän ministeriä vastauksista. Sitten käytän äidinkieltäni. Kun esittelette puheenjohtajavaltio-ohjelmanne, Kroatia kertoo, että se aikoo tasapainoiseen sopimukseen monivuotisesta rahoitusohjelmasta. Perussopimukset määrittelevät kohesion ja yhteisen maatalouspolitiikan. Se on ristiriidassa todellisuuden kanssa. Meidän pitää rahoittaa uusia haasteita. Viittaan vielä tähän ohjelma-asiakirjanne. Niin siellä mainitaan koulutus, sosiaaliturva, turvallisuuspolitiikka. Toisaalta maanne korosti sitä, että pitkäaikaissuunnitelmia on per, pitää perustua budjettikurille ja siihen, että rahoitetaan Euro, EU-prioriteettikysymyksiä. Kuulostaa hyvältä, mutta kuitenkin tavoitteet, jotka EU on asettanut, ne voidaan saavuttaa vain, jos me lisäämme EUn tuloja lisärahoitusta siis tarvitaan, tai jos me uudelleen jaamme tuloja koulutukseen tai, tai varoja koulutukseen ja muihin välttämättömiin kysymyksiin maatalouden kustannuksella. Lietuassa omassa maassani ollaan kovasti tyytymättömiä siihen, että vähennetään rahoitusta maataloudessa. Maatalouslobbarit ovat todellakin vahvimpia Euroopassa, sehän tiedetään ne ovat todella vaikutusvaltaisia ja näkyviä tahoja EU:ssa. Uusissa jäsenvaltioissa Itä-Euroopassa ne ovat poliittisesti aktiivisia, hyvin aktiivisia poliittisesti. Tämän takia kysymys siitä, kuinka hyvin tulette onnistumaan, kun toteutatte kunnianhimoisia tavoitteita, miltä se näyttää. Haluaisin kysyä aivan erityisesti seuraavaa. Aiotteko te tukea käytännöllisiä pragmaattisia kantoja ja äh, ettekä halua saavuttaa tavoitteita hintaa mihin hyvänsä, vaan pidättekö kiinni periaatteistanne ja tuette välttämättömiä uudistuksia ja muutoksia, joista olette puhuneet, ja minun mielestäni ne ovat vähemmän kunnianhimoisia kuitenkin kuin ne voisivat olla. Kiitos. Thank you very much, honorable. Kiitoksia arvoisa parlamentin jäsen teidän kysymyksistänne ja kommenteistanne. Samoin kuin vastasin tähän uudistus- ja investointitukiohjelmaan, niin sama koskee oikeastaan tätäkin kysymystä. Tämä liittyy äh, monimuotoiseen rahoituskehykseen ja sen yhteen sektoriin. Tällä hetkellä äh, odottelemme tässä poliittista ohjeistusta ja keskustelut jatkuvat Euroopan neuvostossa. Olen varma, että jäsenvaltioiden johtajien kesken käsitellään juuri näitäkin kysymyksiä. Mikä sitten on lopputulos ja lopullinen ehdotus ja ohjeistus meille, se jää nähtäväksi. Ja siltä pohjalta sitten, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, me puheenjohtajan valtiona toimimme. Tärkeää on, että olemme täysin valmiita lisävaiheisiin sitten, kun tämä poliittinen ohjeistus annetaan. Sama pätee tätä, näitä uusia varoja, niin kuin mainitsitte, puhutteko nyt kenties omista varoista tai jostakin muusta, mutta tämä tässäkin suurin piirtein samantyyppinen vastaus. Now, uh, this, uh, Marek Belka from... Sitten edustaja Belka CD-ryhmästä. Thank you. Kiitoksia. Ministeri Maric. Olette jo maininnut pankkiunionin kysymyksen tai varsinkin sen, että pitää vahvistaa talous- ja rahaunionia. Asian ytimessä on tämänhetkinen jumiutumistilanne, joka koskee eurooppalaista talletussuojajärjestelmää. Kysymys on, aiotteko pyrkiä uusiin ajatuksiin, joiden avulla voitaisiin tämä jumiutuminen avata, jotta löydettäisiin kompromissi niissä maissa, jotka tarvitsevat jotta ottaisi huomioon velan yhteisvastuullisuus. Ja aiotteko katsoa uusia ajatuksia tässä suhteessa? Toinen kohta koskee erityisesti Kroatiaa. Kroatian päätös liittyä eurovyöhykkeeseen on mielestäni tervetullut. Yksi kriteereistä oli se, että liitytään ERM2-järjestelmään kahdeksi vuodeksi, kunahan on periaatteessa ollut liitettynä euroon. Tämä ei pitäisi olla mikään ongelma, mutta siinä on kuitenkin ongelma siinä mielessä, että ER2-säännöt mahdollistavat suuremman liikkuvuuden kuin Kroatian keskuspankilla. Ettekö siis pelkää sitä, että ERM2 puitteissa kunnan volatiliteetti kasvaa? Ministeri. Kiitoksia, arvoisa parlamentin jäsen. Kun puhutaan Euroopasta talletussuojajärjestelmästä ja pankkiunionin vahvistamisesta, voin vielä toistaa sen, että me olemme valmiita vuoropuhelun euroryhmätasolla, tietysti yhdessä neuvoston kanssa, jotta, kuten aivan oikein totesitte, voitaisiin avata tämä solmukohta, jossa olemme. Ja tällä kertaa sitten katsoa näitä kahta uutta pilaria pankkiunionissa ja sitä edistystä, jota talletussuojajärjestelmän pitäisi tuoda. Eli Tilanne on aika pitkälti vastavuoroinen ymmärtäminen pankkiunionin syventämiseksi ja tietysti meillä sitten on eri kantoja ja luonnollisestikin tämän vuoropuhelun on tarkoitus jatkua. Kun puhutaan eurosta suhteessa meidän valuuttamme kunaan ja ERM2, aivan oikein huomautitte, tunnette hyvin Kroatian tilanteen ja meidän kansallisen pankkimme että vaihtokurssipolitiikka ja kunnan käyttöönoton jälkeen 93-94 meillähän on kelluva kurssi suhteessa euroon ja erittäin tiukasti hallinnoitu kelluminen onkin kyseessä. Eli nämä muutokset ovat olleet aika rajallisia viime aikoina ja kansallispankin kanssa käymämme keskustelu on ollut olemassa. Siellä on myös todettu, että tällä hetkellä on vaikea spekuloida tilannetta ja mikä, mitä tapahtuisi tuossa siirtymäkaudessa. Ja tarkastelemme sitä, minkälaisia suuria äh, muutoksia mahdollisesti kunaan tulee, mutta niitä ei ole tällä hetkellä näköpiirissä. Sanoisin, että ennen taantumaa kesäaikana äh, matkailun tuomien tulojen, tulojen myötä on meillä ollut tiettyjä kunnan devalvaatiopaineita Tämä riippumatta siitä, että meillä on ollut tiettyjä odotuksia. Se ei ole juurikaan muuttunut taantuma-aikana eikä nyt tänä hetkellä. Eli Kroatian pankki on aktiivisesti toiminut avoimilla markkinoilla hyödyntäen eri instrumentteja, jotta se voisi puolustaa tätä nimellisarvon vakautta. Emmekä odota mitään suuria muutoksia ERM2 aikana. Kiitoksia. Oh, uh, follow up. Kiitos. Ai lisäkysymys. Ten seconds. Well, I really had in mind. Niin, halusin itse asiassa huomauttaa, että Kroatian tapauksessa vaatimus ERM2 liittymisessä ei ole järkevää. Okay. Now. Selvä. Edustaja Jäkelunassa. Thank you, Chair, again. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saimme tämän mahdollisuuden keskustella monimutkaisista kysymyksistä. Nasipolitiikka on sitä ja väestökehitys on huolestuttava. Ulkoiset siirtolaisuuteen liittyvät kysymykset tulevat usein esiin, mutta uudet jäsenvaltiot, Kroatia, Liettua, Latvia, menettävät työikäistä väestöä. Tämä vaikuttaa finanssipoliittiseen tilanteeseen ja pitkän aikavälin talouskehitykseen. Te mainitsitte sen, että Kroatia tekee ehdotuksen, te ehkä ehdotittekin jotain toimia, joilla voitaisiin vähentää näitä vaikutuksia. Voisitteko puhua siitä vähän lisää ja liittyen uusiin monivuotisiin rahoituskehyksiin? Jotkut vielä melko uudet jäsenvaltiot, ei ehkä Kroatia, mutta kuitenkin saattavat joutua tilanteeseen, jossa rakennerahastoista koesiovaroja ja muita varoja on vähemmän. Ja yhdistettynä väestökehitykseen, joka luultavasti jatkuu samantyyppisenä, vaikka muutoksia joissain maissa on tapahtunut. Kun ajatellaan tiettyä pientä kasvua ensimmäistä kertaa vuosikymmenen, mutta jotkut maat joutuvat umpikujaan sitä kautta, että menetetään näitä rahaston menetetään – työikäistä väestöä ja tämä liittyy myös yhteisrahoitustasoihin, eli miten tämä liittyy monivuotisiin rahoituskehyksiin ja joihinkin uusiin jäsenvaltioihin. Kiitos arvoisa parlamentin jäsen. Jälleen kerran oikein hyvin tunnistitte väestökehityksen ongelmat teidän maanne – Baltian maiden, Keski- ja Itä-Euroopan maiden osalta. Myös Kroatiassa on pyritty löytämään yksittäisistä kansallisella tasolla joitain vastauksia erityisesti demografia kehitykseen. Taustalla sille, että otetaan kysymys neuvoston tasolle, on yksinkertaisesti se, että tarvitsemme tietenkin vastavuoroista yhteisymmärrystä tästä. Ei ehkä yhtenäistä lähestymistapaa mutta kuitenkin tämä voidaan ottaa tärkeänä aiheena esiin. Ei tässä ole mitään taikasauvaa, ei kansallisella tasolla eikä Euroopan unionin tasolla, jotta voitaisiin välittömästi ratkaista tämä ongelma. Väestökehityshaasteet ja finanssipoliittiset kysymykset, eläke, terveydenhoito, sosiaaliturva. Vaikka valmiutta on paljon, ja tämän valikunnan kautta olisin sanoa, että lisätään vielä tietoisuutta sille, että – rakenneuudistuksia tarvitaan. Mutta riippumatta siitä, mitä tehdään, niin se ei oikein riitä mielestäni, jotta näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Siksi palaisin potentiaaliseen kasvuun, kaiken kaikkiaan kasvuun, työllisyyden lisääntyminen, uutta työvoimaa ja työttömyyden vastainen työ. Nämä ovat lisätekijöitä tähän kokonaiskeskusteluun ajatus sen takana, että otamme tämän kysymyksen esiin neuvoston tasolla. Ja varapuheenjohtaja ja Kroatian komission jäsen omaa vastuuta myös väestökehityksen osalta. Ja neuvoston puheenjohtajina haluamme edistää näitä toimia. Ja varmasti voimme saada teidän maanne tuen ja muiden samantyyppisten maiden, mutta myös Euroopan unionin tasolla, koska tämä on kaiken kaikkiaan hyvin tärkeä aihe. Kiitos. Kiitos paljon. Menettelyssä ilman puhujalistaa Robert Roland on pyytänyt puheenvuoron sitoutumattomista. Thank you very much, ma- Kiitoksia puheenjohtaja. Ilo nähdä teitä jälleen valiokunnassa. Tervetuloa Kroatian ministeri ymmärrätte selvästi aiheenne hyvin, varsin vaikuttava Yksi asia, jonka olen säännöllisesti ottanut näissä kokouksissa esiin, on tämä haitallinen vaikutus kielteisestä negatiivista korosta sekä säästöteollisuuteen alaan, joka on valtava omaisuusvara keskittymä puuli. Euroopassa tunnen myös suurta huolta negatiivista koroista ajatellen sitä, miten ne vaikuttavat kapitalistisen järjestelmään ja minkälaisen signaalin ne antavat. Niin kuin tekin hyvin tiedätte, että rahalla on hintansa, jotta voi toimia kapitalistisessa järjestelmässä. Ja nyt sitten on oikeastaan kaksi asiaa, jotka tapahtuvat. Ei saleta markkinoiden eh, hoitaa jostain yrityksestä tulee eh, zombiyrityksestä, niin kuin Japanissa on käynyt, ja myös tämä ei johda riskinottoon, koska pankkia ei rohkaista lainanantoon, koska niillä ei ole korkoa eikä korkomarginaalia. Me elämme nyt ennennäkemättömiä aikoja. Valtavasti omaisuuden hinnat nousevat. Tämä johtaa tällaisiin kupliin. Minä, ennen kuin olin poliitikko, olin investointipankkiiri, varainhoitaja ja tulen palaamaan tähän työhöni viikon kuluttua, joten yksi asia, jota tulen tarkastelemaan, ovat riskiparametrit Euroopassa. Minua hämmästyttää, kuulen paljon älykkäitä kommentteja IDstä, ECRstä, pankki, koskien pankkiunionia, talotussuojajärjestelmää yksi kysymys, että haluaisin kysyä teiltä Euroopan vakausmekanismissa yhteisessä kriisiratkaisurahastossa, no, se on summan kai joku 55 miljardia. Jos tulee uusi rahoituskriisi, niin riittääkö tällainen summa? Mitä muuta voisi tehdä, jotta voidaan suojella EUta? Koska mitä tulee yhdistyneen kuningaskuntaan, me emme halua lähinaapurimme läpikäyvän uutta rahoituskriisiä, missä syntyy valtavia deflationaarisia shokkeja pienempiin maihin, kuten esimerkiksi Kroatiaan. On todella välttämätöntä minun kannaltani katsottuna ja oman maani kannalta katsottuna, että Eurooppa ei luota liikaa tai ole liian riippuvainen rahapolitiikan harjoittamisesta, kun korot ovat negatiivisella puolella. Ja viime, viime, viime kriisissä korot olivat noin 4-4,5 prosenttia, joten oli silloin paljon varaa laskea korkoja. Mutta nyt ei voi tehdä mitään muuta kuin painaa lisää seteleitä rahaa. painohan on har, harha vaihtoehto, harhainen vaihtoehto. Tässä näitä pääkysymyksiä, jotka minulle tulee mieleen. Haluaisin vielä kuulla teiltä, aiotteko teidän kaudellanne neuvoston puheenjohtajamaana, aiotteko te edistää, mitä minä kutsuisin vapaan markkinan vaihtoehdoksi enemmänkin, esittäisitte sellaisia ratkaisuja, kuten suurempi kilpailukyky, syvennettäisiin tarjontapuolen uudistuksia, kannustettaisiin ihmisiä investoimaan – ja otettaisiin enemmän riskejä, sallittaisiin tämä. Minua kyllä häiritsee se, että erityisesti vihreän kehityksen ohjelmasta, tämä viimeinen kohta, jota kommentoin, niin siinä kovasti luotamme tällaisen ex-makkina, että Jumala jotenkin korjaa kaikki tämän hyvin, hyvin hitaan kasvun Euroopassa. on kyllä huolissani siitä, että vihreät hankkeet aiheuttavat enemmän lyhyellä aikavälillä ongelmia niin- ja vaikeuksia, niin kuin jo on nähty autoteollisuudessa Saksassa, ennen kuin hyöty alkaa tulla, jota on luvattu kuitenkin vihreän edistyksen kannattajien suulla. Kiitoksia, kiitoksia että sain aikaa kolme minuuttia 45 sekuntia. Minutes for the answer. Nyt on vain kaksi minuuttia vastausta varten. To be brief, uh, obviously your background uh, uh and... Puhun lyhyesti. Kun ajatellaan teidän tuntemustanne tästä asiasta, että tunnette todellakin selvästi hyvin tämän aiheen, vastaisin yhteen osaan kysymystä valtiovarainministerinä maassani. Kroatiassa olin tässä vastuussa aikana, jolloin Kroatia maksoi yli 300 korkopisteellä eh, korkoa valtion joukkovelkakirjoistaan, jos peristä ja, ja olimme kielteisessä tuotossa ja kuitenkin muutama vuosi sitten saimme kielteistä negatiivista tuottoa ja kun otetaan sitten budjettitilanne, missä maksetaan 3,5 prosenttia BKTstä korkomaksuina, niin te haluatte vähentää eh, inter- korkomaksuja eikä parantaa vain budjetin asemaa, vaan yrittää myös muuttaa ja saada näitä myönteisiä vaikutuksia muuhun talouteen, koska loppujen lopuksi äh, valtion joukkolaina korot näkyvät sitten myös yritysten ja kansallisten talouksissa. Sitten jatkuvasti pyydämme esittämään samoja kysymyksiä kuin tekin, nimittäin nämä negatiiviset korkotuotot. Minä henkilöstö uskon, nyt palaan takaisin puheenjohtaja maan rooliin, niin olen vakuuttunut kyllä vahvasti siitä, että tällä hetkellä olemme paljon paremmassa tilanteessa huolimatta joistakin, miten nyt sanoisin, joistakin kysymyksistä, joita myös otitte esille. Tietysti kun on negatiiviset korot, niin jossakin omaisuuseräluokassa, niin sitten voidaan siirtää toimintaa muihin omaisuuseriin. Muissa maissa olemme nähneet esimerkiksi Kroatiankin kohdalla niin äh, kiinteistömarkkinat siellä jälleen kasvavat. Meidän tapauksessamme meillä on pääomana Adriameren rannikko, se on hyvin merkittävä alue aina tulee olemaan. Joka tapauksessa vuoropuhelutoiminta, sitä tietenkin peräänkuulutamme ja odotamme tätä keskustelua valtiona. Kyse ei ole vain neuvoston keskustelusta, vaan haluamme ottaa myös Euroopan keskuspankin tähän mukaan. Thank you. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille, hyvä ministeri Maric, kaikista näistä vastauksista. Ja nyt ihan minuutin tauko ennen kuin siirrytään esityslistalla eteenpäin. late. So please, if you could take a Hyvät kollegat, pyytäisin teitä istutumaan. Olemme jo hiukan myöhässä. So now we are about to start the... Nyt aloitamme julkisen kuulemistilaisuuden Euroopan pankkiviranomaisen toimistusjohtajan nimittämisestä ehdokkaan kanssa – Tämä on ensimmäinen nimityskeskustelu tältä päivältä. Kyse on siis Euroopan pankkiviranomaisen hallintoneuvostosta ja Jerry Crossin ehdokkuudesta Euroopan pankkiviraston toimitusjohtajan nimittämiseksi. Tämä prosessi lähti liikkeelle, kun Adam Farkas luopuu tehtävistään 31. tammikuuta 2020 EPV neuvotti Euroopan parla- ne, kertoi Euroopan parlamentille 14. tammikuuta tästä tapahtumasta. Ja valintakomitea on valinnut herra Crossin ehdokaslistalta. Hän on tällä hetkellä johtajana rahoitustääntelyn osastolla keskuspankissa, Irlannin keskuspankissa Dublinissa. Tämä on tärkeä osa vastuullistyötä, kun ajatellaan parlamentin tehtävää ja sääntöjen artiklassa 51 asetuksen mukaan toimitusjohtaja nimitetään, kun parlamentti on vahvistanut tämän. Tämä on viiden vuoden kausi, joka voidaan toistaa kerran. Aluksi kuulemme ehdokkaan johdannon, joka voi olla maksimissaan kahdeksan minuutin mittainen. Sen jälkeen kysymys-vastaus osio neljä minuuttia, jossa yksi kysymys on kysymystä ja kolme minuuttia varataan vastaukselle. Noudatamme Domtin järjestelmää poliittisten ryhmien kysyjille. Ja jos aikaa on vielä, niin käymme myös kysymyskierroksen ilman puhujalistaa. Herra Kross, teillä on puheenvuoro. Honorable. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsen, kunnia olla tässä kuulemisessa tänään. Kiit- Johtuen tämän valiokunnan työstä muun muassa EBA luotiin yhdeksän vuotta sitten reaktiona finanssikriisiin. Sillä on tärkeä rooli, kun se reagoi kun on reagoitu kriisiin. Tätä työtä pitää jatkaa. Meidän pitää varmistaa, että Euroopan pankkijärjestelmä toimii terveellä pohjalla kestävästi ja oikeudenmukaisesti, tukee yhdentynyttä eurooppalaista taloutta ja niin, että palvellaan asiakkaiden parhaimpia etuja, jotta saavutetaan nämä tavoitteet. Pankkiviranomainen tarvitsee hyvää johtoa. Me tarvitsemme, johtaa tarvitaan organisaatiokykyä ja henkilökohtaisia että tässä voidaan toteuttaa, tätä voidaan toteuttaa. olisi seuraavat prioriteetit minun johdossani. Ensinnä halutaan sä, säilyttää korkean säätelyn taso, korkean säätelyn taso eh, pitää viedä sääntelyrakenne loppuun, vaikutusarviointi Basel, Basel kolmosen kohdalla monipuoliset suomitukset, joita on välitetty komissiolta. Tämä antaa vahvan pohjan työlle. On tärkeää, että pankkiviranomainen käyttää asiantuntevuuttaan ja vaikutusvaltaansa, jotta estää yritykset väsittää, vesittää näitä uudistuksia, joita on saatu aikaan kriisin jälkeen. Mitä tulee Brexitin, on ratkaisevan tärkeää pyrkiä estämään sä, sään, sääntelyn katvealueet, jotka voisivat haitata sisämarkkinoita. On tärkeää, että kaikessa tässä työssä, että pankkiviranomainen on tässä oleellisessa roolissa. Se on avainasemassa hyvän säätelyn kannalta ja pitää varmistaa riski, riskiprofiili eri laitoksissa. Tässä on erittäin tärkeää lopettaa, vielä loppuun tämä direktiivi ja vähentää ö, taakkaa pienemmillä vähemmänmuotoisille yrityksille. Pitäisi keskittyä myös siihen, että täytäntöön pannaan pankin kriisiratkaisu rakentaa, että saadaan aikaan hyvä ja tuloksia pankkien kannalta. Tämä on myös iso vaikutus siinä, että viedään loppuun pankkiunionia. Toiseksi, kun pitää, pitää tehostaa luottamusta, uskottavuutta, on tarvetta lisätä luottamuksellisuutta ja luottamusta Euroopan pankkijärjestelmään. Pankkijärjestelmä, jota todellakin voi palvella Euroopan taloutta ja kansalaisia, sen täytyy nähdä, että, se, että näiden tahojen etu on sen ytimessä. Sen pitää toimia oikeudenmukaisesti ottaen huomioon kaikkien sidosryhmien intressit ja pyrkien siihen, mikä on oikein, ei vain siihen, mikä on laillista. Parempi käyttäytymiskulttuuri ja kuluttajasuojelu pankkien kesken on vielä kesken Euroopassa. Tämä pitää näkyä myös korkeamman johdon tasolla. Lisääntynyt luottamus tarkoittaa myös, että EBA itse toimii. Sen pitää pyrkiä enemmän saada aikaan laadukasta yhtenäistä valvontaa kautta EUn. Tämä tarkoittaa sitä, että sen täytyy tehdä paremmin, kun se pitää viesanja vastuussa, jotta saadaan aikaan tehokasta laadukasta valvontaa standardien mukaisesti. Lisäksi meidän täytyy oppia Adam tapauksesta jotakin. Ekon tässä johtavassa roolissa, se on hyvä asia. Kriisiratka... Tämä pitäisi muuttaa ratkaisevalla tavalla toimintaan Komission avulla EPAN pitäisi kehittää puitteita, että vältetään tällaisen tapahtuminen uudestaan tämän alussa mielelläni sovi, olen teidän kanssanne samaa mieltä julkisesta roolista, joka epäillä saattaa olla minun johdollani. Sitten kolmanneksi rahanpesun vastainen toiminta ja terrorismin rahoituksen vastainen toiminta. Nämä ovat avainriskejä eu rahoitusjärjestelmässä valiokunta on tehnyt selväksi, että valvojat pitää, pyrkivät parempaan. EBAN täytyy käyttää uusia valtuuksia, mutta se voi puuttua huonoon koordinaatioon ja tiedonjakoon. Sen pitää pyrkiä parantamaan laatua ja johdonmukaisuutta valvonnassa EU-jäsenvaltiossa e ja milloin tarvetta käyttää uusia valtuuksia, jotta voidaan pyytää toimintaa vastuuviranomaisilta. Neljänneksi pitää saada aikaan kestävää taloutta. Ilmastoriskit, ilmastositovaihe on ihan oikein keskiössä tällä hetkellä. Euroopan parlamentin tämä valiokunta on ollut avainroolissa tässä mielessä. Miten rahoitetaan kestävää taloutta? Se on olennainen alue seuraavan viiden vuoden aikana. Sen jälkeenkin pankkisektori ja pankkiviranomainen, niiltä otetaan tärkeä rooli asiassa. On tärkeää, että eh, riskejä, riskin tilanteen otetaan huomioon, mutta kuitenkin tämä toiminta pitää ottaa täysin EVAn toimintaan. Niin sitten teknologiset innovaatiot. Viides kysymys. Nopea, syvä teknologinen uudistus tuo huomattavaa hyötyä kuluttajille ja talouksille. Samanaikaisesti tähän liittyy riskejä. Avainhaaste pankkiviranomaisille on, miten se myötä vaikuttaa siihen, että hyötyt voidaan toteuttaa ja varmistaa, että riskeihin puututaan myös muassa tavalla. Evan on ollut tässä jo ratkaisussa roolissa ja tulee jatkamaankin näin minun johdollani. Niin sitten muutama sana onnistumisen edellytyksistä valtioviranomaisen kohdalla. Ensinnäkin sen henkilökunta pankkiviranomainen, siellä on noin 200 ihmistä työssä, heidän pitää olla jatkossakin motivoituneita tehdä hyvää yhteistyötä ja saada aikaan tuloksia, heidän pitää tuntea olevansa arvostettuja, monimuotoisuudesta pitää pitää kiinni ja sitä pitää tehostaa ja pitää toimia joustavalla tavalla, kun pyritään eri tavoitteisiin. Käytän niin kokemustani Irlannin keskuspankista lisään jo. Evan joustavuutta ja mm, ripeyttä. Sitten sidosryhmäsuhteet ovat avainasemassa. Evan su- suhde Ekonin, Ekon valiokuntaan on hiukan heikentynyt ja haluan korjata tämän tilanteen. Meidän pitää parantaa tiedotusta ja tehostaa avoimuutta. Te ette tule näkemättä, miltä puuttuu näitä kykyjä. Sitten rahoitusvarat tulen pitämään kiinni tiukasti budjettikurista. Avainhaaste pankkiviranomaisen johdossa on priorisoida äh, kysymyksiä, käyttää henkilökuntaa joustavasti ja te, te käyttää tehokkaasti teknologian antamia mahdollisuuksia. Sitten vielä minusta itsestäni vuodesta 15 olen ollut jäsen Iranin keskuspankissa, sen johtoryhmässä olen käsitellyt rahoitusvalvontaa alaisuuden noin 18 henkilöä. Keskuspankki Irlannissa on ollut var, toiminut laadukkaalla tavalla. Se, sillä on se käyttää hyvin henkilökunnan lahjakkuutta hyväkseen ja vaikutti syvällisesti kriisin jälkeiseen tilanteeseen. Se on vahvasti sitoutunut saamaan aikaan laadukkaita lopputuloksia EUn e yleisen edun mukaisesti. Minulla on myös kokemusta kansan, kotimaista viranomaista. Olin myös neljä vuotta työtä komissiossa käsittelin Basa kakkosta, olen kuullut sekä EBAan että EIOPAan ja olen johtanut EBAn standardikomitea. Olen tehnyt työtä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja kaikissa tehtävissäni niin olen pyrkinyt siihen, että kun tehdään työtä rahoitusmarkkinoilla, niin Tämä kaikki vaikuttaa suoraan yhteiseen hyvään Yksittäisenä osallistuneena meiltä vaaditaan kaikkein korkeimpia rehellisyyden standardeja. Meidän pitää myöntää, että jos toimimme väärin tai meiltä puuttuu jotakin, niin me vahingoitamme henki, yleistä hyvää ja kansalaisten etua. Tästä tulen aina pitämään kiinni niin kuin ennenkin henkilökohtaisella tasolla, jos myös tulee toimitusjohtaja pankkiviranomaisen, se tulee olemaan hyvin palkitseva tehtävä ja uskon, että pystyn tuomaan lisäarvoa ja tämä on tilaisuus, johon tarttuisin mm, todella mielelläni. Kiitoksia. Move on. Kiitos oikein paljon. Siirrymme ensimmäiseen puhujaan ja kysymykseen Markus Werber, EPP-ryhmä. Kiitos paljon. Rakros, luvallanne puhun Saksaa. Kiitos oikein paljon johdannostanne ja sydämellisesti tervetuloa tänne valiokuntamme. Pari lyhyttä kysymystä. Viime aikoina on voitu todeta, että Euroopan pankkivalvonnan ja yhtenäisen valvontamekanismin kesken on turhaa kilpailua siinä, kuka keittelee paremmat asiakirjat ja stressitestit. Miten teette yhteistyötä yhtenäisen valvontamekanismin kanssa niin, että Euroopan pankkiviranomainen voi hoitaa omaa mandaattiaan. Sitten PSD2. E EBA oli kovasti pankkiviranomainen pankkien puolella silloin ja miten ajateltiin sitten kulut sijoittajien mahdollisuutta saada fintech-tuotteita? Miten huolehditte siitä, että tulevaisuudessa Euroopan pankkiviranomainen ei ole pankkien puolesta lobbaaja? Miten haluatte huolehtia siitä, että digitalisaation yhteydessä voidaan käyttää uusia mahdollisuuksia hyväksemme? Kiitos. Ensin suhteesta yhtenäisen vakausmekanismiin. Kun SSM ensin luotiin, se oli tietenkin valtava edistysaskel, merkittävä askel ja pankkiunionin loppuun saattaminen on edelleen tehtävä, joka on ykkösprioriteettina minulle henkilökohtaisesti myös. Kun ensin luotiin pohdittiin sitä, miten SSM ja EBA toimivat yhteen. Ja haasteita tässä suhteessa on varmasti ollut. Mutta kaksi oikeastaan hyvin erillistä roolia, jotka täydentävät toisiaan todella hyvin ja tehokkaasti. Toisaalta SSM on vastuussa suorasta valvonnasta niiden pankkien osalta, jotka ovat järjestelmän kannalta tärkeitä pankkiunionin alueella epäsuoraan myös vähemmän merkityksellisten laitosten osalta. Eballa pankkiviranomaisella taas on työssään standardit koko markkinoille. Kriisin jälkeiset uudistukset ovat mielestäni osoittaneet todella sen, että on, tilanne on muuttunut täysin aikaisemmasta. Tämä on tärkeä asia, se, että keskitytään sisämarkkinoihin – Samoin kuin se, että pohditaan, miten yhtenäinen sääntökirja toimii. Lisäksi EBA on voinut tukea SSM ja pankkiunionin toimintaa pyrkien tehokkaampaan ohjekirjaan ja SSM voi sitten valvoa johdonmukaisen sääntökirjan pohjalta suuntaviivoja, asetuksia ja standardeja – jotka liittyvät esimerkiksi kriisiratkaisuun. Tässäkin EBAlla on pankkiviranomaisena ollut merkittävä rooli. Eli nämä tehtävät täydentävät toisiaan. Puhuitte haasteista. Minusta tämä heijastuu myös omassa taustassani. Kaikissa toimielimissä, kaikissa tehtävissä on katsottava – omia tehtäviä. Omat suuntaviivat meillä on lähestymistapa, jossa luodaan standardeja ja tiettyjä toiminnan tasoja, joita on kunnioitettava. Ja niitä sitten noudatetaan kaikkialla sisämarkkinoilla, jotta voidaan huolehtia johdonmukaisuudesta täytäntöönpanossa. Ja tämä prosessi, joka on sitoutumista ja vuoropuhelua Eban ja SSM välillä – Mielestäni tämä on ollut menestyksekästä, vaikka haasteita totta kai on, mutta mielestäni olemme tehneet menestyksekkäästi yhteistyötä. PSD2 puheenjohtaja keskeyttää. Niin haluaisin sanoa tärkeänä, että Irlannin keskuspankissa tuin innovaatio ja fintech kysymyksiä. Keskeisin osa tässä on se, että ymmärretään, mitä järjestelmät ja kuluttajat voivat hyötyä uusista toimintatavoista. Tämä liittyy siihen, että annetaan järjestelmän mahdollisuus kukoistaa, mutta pohditaan, miten asiat vaikuttavat toisiinsa. On tärkeää olla tietoinen riskeistä ja siitä, miten riskejä voidaan hallinnoida, mutta samalla halutaan antaa talouden hyötyä siitä, että rahoituksen alalla syntyy uusia innovatiivisia yrityksiä. Tarvitsemme neutraalin uuden lähestymistavan. Kiitos oikein paljon Paltan, SED-ryhmä. Kiitos puheenjohtaja. Mainitsitte uskottavuuden ja luottamuksen pankkisektoriin. Tämä tietysti soveltuu myös pankkiviranomaiseen. Kysymyksen liittyvät tähän. Ja johtokunnan jäsenenä olitte voimakkaasti mukana Farkasin tilanteessa. Ja Entäs miten tämä kaikki liittyy sitten pankkilobbareiden maailmaan? Ja toinen kysymys liittyy tasa-arvoon. Kaikki paitsi yksi jotkunnan jäseniä ovat miehiä. Ja vain yksi kolmesta on ö, nainen muualla. Uskotteko siihen, että meidän tulisi mahdollistaa se, että parlamentti voisi myös ottaa kantaa tähän kysymykseen ja tehdä päätöksiä? Mitä aiotte tehdä tasa-arvon eteen e, talouspoliittisissa päätöksissä? Thank you, Mr. Tang. Um... Kiitoksia. Kun katsotaan Adam Farkasin tilannetta, jonka juuri kuvailin, niin kuten totesin alustuksessani, tämän pää- talon päätöslausuma mielestäni erittäin tärkeä ja sillä on vaikutus siihen, miten näitä asioita käsitellään yleisesti ottaen. Tässä on mielestäni kolme näkökulmaa kun puhutaan tästä tilanteesta sääntelypuolesta, mm, julkisella puolella ja sitten yksityistä puolesta. Ensinnäkin on se tieto, joka on olemassa ja miten siihen tulisi suhtautua ja miten tuota tietoa voidaan hyödyntää. Toiseksi meillä on kyky vaikuttaa niihin, jotka ovat heille työskennelleet ja joille he ovat työskennelleet. Kolmanneksi on vielä kysymys niistä kannustimista, jotka toimivat järjestelmässä. Onko olemassa helppoa siirtymistä julkisen sektorin mm, korkeasta asemasta sitten yksityiselle puolelle. Tämä liittyy siihen, miten julkisissa viroissa olevat ihmiset voivat nähdä omia mm, urakehityksiään. Eli nämä ovat ne kolme aluetta, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Käsittääkseni Farkasille esitetyt rajoitteet liittyvät kahteen ensimmäinen mainittuun. Olen samaa mieltä siinä, että täytäntöönpano on haastava ja se on aivan oikeinkin täällä talossa otettu esille ja sitä tulisi katsoa lisää. Täytyisi katsoa sitä, voidaanko löytää muita tapoja täytäntöönpanoon. Sitten kun puhutaan yleisesti ottaen tällaista jäähdyttelyajasta, niin se on tarpeen. Se ei tällä hetkellä mielestäni ole hyvin ö, esillä henkilöstösäännössä. Siellä mainitaan siitä, että rajoitteita voidaan asettaa, mutta minusta meidän täytyy sanoa selkeästi se, että jos henkilö on korkealla tasolla julkisessa hallinnossa ja haluaa siirtyä yksityiselle puolelle, niin silloin meillä täytyy olla jonkunnäköinen jäähdyttelyajanjakso, ehkä kaksi vuotta tai jotain sellaista. Minä mielelläni allekirjoitan sopimuksen tämän valiokunnan kanssa, että tällainen kahden vuoden ajanjakso otetaan käyttöön minun tapauksessani ja minusta sitä voidaan käyttää pohjana myös tulevalle työlle, joka täytyy nyt sitten nopeasti tehdä. Kun tarkastellaan suhdetta pankkiviranomaisen ja AFMen välillä, Kun työskentelin AFMessa, niin kriisijälkeisessä pyrkimyksessä palauttaa rahoitusjärjestelmän toimivuus. Minun mielestäni oli äärimmäisen tärkeää se, että teollisuuspuolella muutettiin sitä, millä tavalla se oli yhteydessä lainsäädäntöön. Ennen kriisiä tämä oli nimenomaan kriisin ytimessä. Oli nähtävissä, että elinkeinoelämällä – ja sääntelypuolella oli liian läheiset yhteydet. Oli vaikutelma siitä, että elinkeinoelämän etu oli sama kuin julkinen etu ja se sitten tämän prosessin aikana romuttui ja aiheutui paljon ongelmia kansalaisille, mukaan lukien Irlannissa minun kotimaassani. Eli elinkeinoelämän täytyy muuttua ja muuttaa sitä, millä tavalla se toimii tarvitsemme hyviä ihmisiä siihen johtoon, jotka kykenivät näin toimimaan. Minä näin olin siis tässä roolissa Avmessa ja totesin, että jos ihmiset haluavat päästä mukaan ja varmistautua siitä, että elinkeinoelämän puolella toimitaan toisin, niin AFMEN ja pankkiviranomaisen välinen suhde on äärimmäisen tärkeä. On erittäin tärkeää, että toiminta on asianmukaista ja että ne, jotka työskentelevät AFMelle julkiselle puolelle, ottavat käyttöön sellaisen tilanteen. Ja meidän täytyy kyetä hyödyntämään markkinaosallistujien tilannetta ja sanoa, että tämä riittää, me tarvitse enempää. Monimuotoisuudesta sitten on erittäin tärkeää, ainakin minun omassa maassani Irlannissa. Se on sen ytimessä, miten haluamme rahoitusjärjestelmämme ja pankkiemme toimiman. Irlannin keskuspankissa meillä on paljon tällaista monimuotoisuutta. Meillä on jopa sellaisiakin osioita, joissa 60 prosenttia on naisia ja 40 prosenttia miehiä. Uskon tähän kovin voimakkaasti. Meidän täytyy saada parhaat lopputulokset aikaiseksi ryhmäajattelun pohjalta. Stephanie Jonkuk. Kiitos paljon Stefani Jonkukton. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari kysymystä ehdokkaan. Kaalle hyvin pitkälti Poltangin suuntaisesti. Ensimmäinen liittyy eturistiriitakysymykseen, jota valiokunta aikoo ottaa käsittelyyn tiukasti. Ja vielä torstainakin täysistunnossa Euroopan parlamentti enemmistöllä äänesti Ekon päätöslausuman puolesta, joka kehottaa Euroopan pankkiviranomaista ottamaan huomioon päätöksissään se, että eh, luvan, eh, miten se myös luvan eh, farkille tehdä työtä AFMessa Tämä teidän tapauksen hiukan erona, mutta parlamentin päätöslauselma liittyy tähän te joudutte itse joutunut AFMEA neljän vuoden ajan ja nyt olette ehdolla pankkiviranomaisen toimitusjohtajaksi torstaina. Kuitenkin tässä tekstissä korostettiin problematiikkaa yksityisen julkisen sektorin etuistoriitojen välillä. Tässä voidaan vaarantaa EUn toimielinten integriteetti ja heikentää kansallisten asemaa tässä ja te, herra Gross, mainitsitte prioriteeteissa niin uskottavuuden ja luottamuksen toimielimiin. Sitten kysyisikin tässä yhteydessä, miten teidän tapauksessanne aiotte konkreettisesti välttää kaiken eh, varjon eturistiriidasta ja toimia täysin riippumattomasti ja puolueettomasti tehtävässä. Sitten toinen kysymykseni liittyy yhteen vahvaan prioriteettiin, jotta saadaan aikaan parempi sukupuoliedustus, puhumatta nyt sitten ihan pariteetista miesten ja naisten välillä, joka selvästi löytyy teidän, löytyy teidän mandaatistanne. Ja toisin kuin sitoumus, joka tehtiin Ekon valiokunnassa, mm, yhtään naisehdokasta mm, ei ole estetty missään kulmassa, oli samanlainen päätös kuin tietysti teillä. Jos teistä tulee toimitusjohtaja, miten näytte toimia konkreettisesti, koska äsken en ihan kuullut mitään konkreettisia tapoja varmistaa äh, sukupuolten välinen jakauma tasa-arvoisessa mielessä pankkiviranomaisissa. Thank you for that. Kiitoksia kysymyksestä. Tämä kysymys, jonka nyt teitte, miten varmistan uskottavuuden AFMessa ja miten vältetään – eturistiriitaongelmat. Puhun nyt aivan suoraan. Olen tehnyt viiden vuoden ajan työtä, tai se viisi vuotta kun olin, viimeksi, kun olin työssä AFMessa. Niin kuin mainitsin, ihmiset tekevät työtä yksityissektorilla ja julkisella sektorilla tai toisinpäin. Se on todella tärkeää. Transparency International tässä asiassa on ollut varsin hyödyllinen taho ja kertonut suoraan näistä periaatteista. Ja yksi periaate on siinä, että on hyötyä siitä, että on jonkin verran, että ihmiset ovat työssä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja toisinpäin niin kauan, kun tämä hoidetaan hyvin. He eivät kerro, mikä tämän ajanjakson pitäisi olla, mutta ehdottavat kuitenkin, että tällainen parin vuoden jäähdytysaika olisi tarpeen, mutta nyt siitä on nyt viisi vuotta, kun minä tein AFMessa yksityisellä sektorilla työtä, ja mielestäni tämä kyllä osoittaa, että en ole niin lähellä tätä yritystä, e, tätä tahoa enää. Sitten toiseksi, tällä kaud- tän, tänä ajanjaksona olen ollut mukana ja olen vienyt eteenpäin sääntelymuutoksia ja hankkeita, jotka mielestäni selvästi eivät ole joidenkin etujen mukaisesta tällä alalla. Esimerkiksi Irlannissa viime, viime aikoina olemme käsitelleet tietysti Brexit-kysymystä ja mitä se sitten tarkoittaa Irlannin rahoitusmarkkinoille. Oli valtavasti painetta eri puolilta. Todettiin, että ja tämä ei tietysti koske pelkästään Irlantia, mutta koska kaikki nämä yrityks, näiden yritysten pitää siirtyä yhdistyneen kuningaskunnasta, eikö se hyvä, että ne siirtyisivät tuohon tai tähän lainsäädäntöön lainkäyttöalueeseen. Eikö olisi hyvä, että olisi yhtenäinen toimintatapa? Irlannissa kun minä olen todella johtavassa roolissa näissä asioissa, sanoin varsin selvästi, että mitään kompromisseja emme tee standardemme suhtaan. Emme sääntelijöinä pyri edistämään tai houkuttelemaan pankkeja omalle, oman maahan. Suhtaudumme varsin avoimesti, mutta kurinalaisesti asiaan. Jos yritykset haluavat, että niitä säännellään Irlannissa, niin niiden tehokkaasti pitää olla myös läsnä lainkäyttöalueella ja ne pitää täyttää kaikki sääntelystandardimme ja vaatimuksemme ilman minkälaista joustovaraa. Tämä on hyvin tärkeää. Toiseksi mainitsin työn, jota teen tällä hetkellä ja jota johdan, kun täytäntöön pannaan yksi rahoituslaitosten yksilöstä vastuuvapautta. On tärkeää muuttaa käyttäytymiskulttuuria Irlannissa olemme yksi harvoista maista Euroopassa, jossa sääntelijä yrittää ottaa käyttöön puitteet koskien korkeinta johtoa ja heitä vaaditaan selkeästi sanomaan, mikä, mistä ovat vastuussa, mikä heidän vastuunsa on organisaatiossa, asettaa selkeät standardit, miten he pyrkivät tavoitteisiinsa, joten yksilöllinen vastuuvelvollisuus on hyvin tärkeä kysymys. Sitten erityisesti, jos sallitte vielä minun käsitellä tätä diversiteettikysymystä, sukupuolikysymystä, niin kuin sanoin vastauksena herra Tangille, on todella tärkeää, siis yksi avain läksystä kriisistä on, että jos ihmiset ajattelevat yhtenä ryhmänä samoista taustasta tulevat ihmiset ajattelevat samalla tavalla, silloin syntyy näitä ongelmia. On hyvin tärkeää, että kaikissa asioissa, joissa minä olen mukana, että saadaan aikaan tasapainoinen sukupuolijakauma ja diversiteetti toteutuu myös muissa tapauksissa ehdokkaiden ja henkilökunnan kohdalla. Olen itse onnistunut tässä Irlannin keskuspankissa ja Evassahan oli myös naispuolinen ehdokas tähän tehtävään mutta ja, ja, ja pankkiviranomaisessa sukupuolijakauma kyllä toteutuu aika hyvin, sitä pitää pitää kiinni. Kiitos paljon. Pyytäisin kollegoita muistamaan, että ajatus oli, että esitetään minuutissa yksi kysymys, muuten ei ehditä saada vastauksia Sven Giegold vihreistä. Kiitos. Minä haluaisin painottaa sitä, että minun mielestäni tässä ei puhuta tällaisesta perinteisestä jäähdyttelykaudesta. Aika on kyllä kulunut siitä, kun lähditte AFMesta, mutta meidän pitäisi kysyä, oletteko nyt oikea henkilö johtamaan Euroopan pankkiviranomaista. Ja tässä haluaisin kyllä todella vaatia selkeää vastausta kollega Poltangin kysymykseen. Mikä oli teidän roolinne Farkasin kysymyksessä. Mikä oli teidän kantanne hallintoneuvostossa? Ajoitteko pidempää kautta, joka olisi todella kattava ja sitova? Toiseksi haluaisin kysyä hallintoneuvoston jäsenenä, kun Eva hyllytti päätöksensä Danske Bankista. Miten äänestitte? Mikä oli teidän kantanne, jotta voitiin suojella – Euroopan pankkiviranomaisten henkilökunnan työn hyllyttämistä. Kiitos edustaja Giegold. Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen. Kuten sanoin, kun katson henkilöstösääntöjä, mielestäni tämän valikunnan ja tämän parlamentin työ on todella muuttanut tilannetta. Olemme nyt eri tilanteessa kuin aikaisemmin. Jos katsomme asetuksen tekstiä, jossa puhutaan näistä kysymyksistä, niin sekä siinä sanamuodossa esitetään keskeisesti se, miten tärkeää on mahdollisesti rajata yksilön mahdollisuuksia harjoittaa ammattia, miten voidaan puuttua eturistiriitakysymykseen – noudattamalla kunnollisia sääntöjä. Jos ajattelen komission lähestymistapaa, niin tämä on perinteisesti ollut käytössä. Olen samaa mieltä kanssanne, että samalla tiellä ei voida jatkaa. Tämän tilanteen pitäisi muuttaa. Kysyitte suoraan omasta tilanteestani. Minä pyysin tiettyä tiukennusta näihin ehtoihin, mutta en sanonut, että tarvitaan täyskielto. Jos tämä kysymys tulisi jälleen eteen, ehkä päättäisin toisin. Mielestäni olemme oppineet tästä. Siis puhutaan nyt Evan päätöksestä ja tämä on ikävää. No sitten Danske Bankin tapauksesta. Yhteisön lainsäädännön mahdollinen rikkominen Tanskan ja Viron viranomaisten osalta. Minun käsitykseni oli, että oli prima fase todisteita siitä, että oli ollut heikkouksia valvontatyössä näissä, näissä tapauksissa. Tämä oli hyvin monimutkainen tapaus, kun ensinnäkin oli kyse vaatimuksista tai toimista, jotka olivat menneisyydessä jo melkoisen pitkän ajan päässä. Ja kysymys kuuluu edelleen, missä vaiheessa valvonnan heikkous on unionin lainsäädännön rikkomistapaus. Ehkä tässä rikottiin todella yhteisön lainsäädäntöä, se on mahdollista. Mutta meillä ei ollut riittävästi aikaa nähdä kaikkia faktoja. Tarvitsimme enemmän aikaa tämän kysymyksen tutkimiseen. Sanoin tämän hyvin selvästi. Mutta asia tulkittiin niin, että meitä sitoo tiukasti kahden kuukauden määräaika lainsäädännössä. Minusta meidän pitää löytää jonkinlainen tapa puuttua tähän, koska tämä on kyllä sellainen ala, jolla meidän pitää huolehtia sitä, että viranomaiset pitävät kiinni tehtävistään. Olitteko mukana hyllyttämässä nämä tiedot, joita löydettiin? Ei, en äänestänyt tuon päätöksen puolesta. Minun kantani oli se, että tarvitaan lisää aikaa. Äänestittekö puolesta vai vastaan? Minä äänestin tyhjää, koska faktoja ei ollut ollut riittävää aikaa tarkistella. Kiitos nyt Gunnar Beck ID-ryhmästä. you, Mr. Cross. Um... Niin, hyvää päivää. Puhun Saksaa. Minulla on kaksi kysymystä, josta esitän yhden ensin ja sitten toisen, jos aikaa jää. pankkiviranomaisten äskettäisen raportin mukaan tämä return on equity ei ole tilastollisesti merkittävä. Vuonna 2018 se on vain 7-19 eurovaltiossa noussut. Ja tästä kysymykseni. eu komissio on vastannut tähän kysymykseeni yllättävän öö, myönteisesti. Ja jos katsotaan tätä tilannetta ja tätä ultrakevyttä rahapolitiikkaa ja eurooppalaisen eurovyöhykkeen kestävyyttä, niin mikä teidän näkemyksenne on tästä? Thank you. I think, I think the um, banking sector... Uh... Kiitoksia. Käsittääkseni pankkisektori Euroopassa on tilanteessa, jossa se nyt ei toimi ihan täysillä. Ja meillä on useita eh, haasteita tässä mielessä. Negatiiviset korkotasot ovat osa tätä ongelmaympäristöä. Ja sääntelijä näin voi sanoa, että mikä noiden tasojen pitäisi olla. Minusta kaikkein tärkeintä on, että miten pankit suhtautuvat tähän. Meillä on useita eri kysymyksiä, joihin meidän täytyy puuttua. Ja yksi niistä on se, että meidän tulisi vähentää pirstaloitumista yhtenäismarkkinoilla ja pankkiunionissa. Tällä hetkellä meillä äh, pankeissa on tilanne, jossa äh, jokainen on omien kansallisten rajojensa puitteissa ja joutuu odottamaan rajoitteita. Me haluamme, että tämä pirstaloituneisuus vähenee, jotta pankit voivat olla paremmin mukana laajemmilla markkinoilla. Kustannustulo, suhde pankeissa eivät ole laskeneet sillä tavalla kuin moni olisi toiminut, toivonut. Ja osa pankkiviranomaisen roolista on avoimuus ja riskinarvioinnin tekeminen, johon viittasit. Että erittäin tärkeää on tällä hetkellä se, että pankit käyvät kauppaa enemmän kuin nimellis, äh, vähemmän kuin nimellisarvolla, joten Pankkiviranomaisen rooli tietojen tarjonnamisessa, jotta tätä tietoa voidaan hyödyntää, on olemassa. Ja tämä stressitesti tekeminen, tietysti johon viitattiin aiemmin, tällä hetkelläkin käydään neuvotteluita sen suhteen, miltä tuon, miltä tuon stressitestin pitäisi näyttää. Matalat Korkotasot ovat tietysti ongelmallinen pankeille. Pankeilla on muitakin ongelmia ja pankkiviranomaisen äh, rooli on se, että pankkisektori vastaa hyvin tähän sektoriin. Now, Eugene. Kiitos paljon. Edustaja Ysika, ECR. Kiitoksia. Yksi aiheesta nämä nolla korkoriskivaltion valtion joukkolansa, miten tämä kohtalon yhteys pankkien ja valtionlainan välillä poistan, kun valtiot pyrkivät, joutuvat pelastamaan pankkeja ja pankit pitävät taseissaan näitä valtion joukkolainoja. Kiitoksia. Kriisin jälkeen euro alueen velkakriisin jälkeen selväksi todella tuli se, mihin te viittasittekin, että Tämä kohtalon yhteys pankkien ja valtioiden välillä oli hyvin merkittävä. Me olemme yhteisön lainsäätäjänä rahoitusmarkkinoilla olemme edistyneet varsin hyvin. On koko joukko erilaisia välineitä, joita on otettu käyttöön. Asian ytimessä on tietenkin pankkien kriisin ratkaisu ja elvytysdirektiivi ja se seikka, että nyt lainsäädännössä – on vahvasti se kanta vallalla, että kun pankit kaatuvat tai epäonnistuvat, niin silloin lainantajat ja osakeomistajat katsovat vastuun. Emme ole vielä tänne päässeet, mutta haluamme onnistua tässä kyllä. BR, pankkien ja vie meitä tässä eteenpäin. Nyt olemme siirtymässä varsinaiseen kriisinratkaisuvaiheeseen yksittäisten pankkien kohdalla tässä olemme edistyneet. Ja tämä pitää jatkua sama. Samoin pitää vielä lopun pilarit kaksi ja kolme pankkiunionissa. Siis esimerkiksi pitää varmistaa, että me pystymme saamaan maksuvalmiutta. Maksuvalmius toteutuu kriisiratkaisussa. Tämä kaikki on yhtä lailla tärkeää. Sitten tärkeä osa kokonaisuutta on, miten hoidamme valtion joukkolainojen nolla riskis, riskiluokituksen ja painotuksen tietysti joukkolainsäädännössä, mutta sääntelijän tehtävä ei ole kuitenkaan päättää tästä asiasta. Tämä on lainsäädäntökysymys, se pitää hoitaa sillä tasolla. Tiedän, että on jo keskusteluja tästä, miten asian voidaan puuttua vähentämällä keskittymäriskejä tai muita, mutta tämä liittyy nyt ensimmäistä tasolla, mutta vakavaraisuuden kannalta on oikein sanoa, että tässä pitäisi nähdä eroja eri joukkolainojen kesken. Seuraavana asiakusmaa GUE-ryhmä. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan pankkiviranomaisen uskottavuus on kärsinyt. Ja nyt varmasti tuomioistuin katsoo tätä tapausta, mutta tärkeää oli myös, että ajatellaan julkista etua. Jos nyt ajatellaan, että lobbajaryhmä pyrkii houkuttamaan houkuttelemaan julkisella tasolla toimivan henkilön, kuten Farkkasin tapauksessa. Nämä vaikutukset ovat kielteisiä. Jos teidät nyt nimetään tähän tehtävään, niin tämä ei ole Eban puolelta niin järkevää. On yllättävää, että Eba toimii näin epäjärkevällä tapaa tässä kysymyksessä. Sanoitte, että Euroopan parlamentin päätöslauselman pitäisi tuoda muutoksia mukanaan, mutta muutokset eivät mene niin pitkälle kuin toivoisimme. Eihän se ole mahdollista, että uran aikana jatkuvasti vain siirrytään yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille rahoitussaralla – ongelmana tässä on, että toimitaan siis samalla alalla. Sen ei pitäisi olla mahdollista, vaikka muuten pitää olla mahdollista siirtyä julkisesta tehtävistä yksityiselle saralle. Mutta jos nyt ajatellaan Farkasin tapausta, tämä ei ollut hyvä asia, eikä tätä asiaa ratkota sitä kautta, että tehdään yksilötasolla jonkinlaisia lupauksia. Kyllä tämä pitää jotenkin järkevämmin hoitaa. Kiitos niistä tiedoista joita meille annoitte, mutta ette vielä sanonut, miten pyritte edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa, jos teidät valitaan tähän tehtävään. Kiitos. Kiitos. Haluaisin toistaa kommenttini Afmen ja Refalkasiin liittyen – oli hyvin tärkeää kriisin jälkeen, että alalla muutettiin lähestymistapaa tämän alan omaan rooliin. Oli hyvin tärkeää, että siellä lopetettiin sellainen toiminta ja lobbaustoiminta, jota oli ennen kriisiä. Toiminnan oli oltava parempi ja ihmisten oli otettava vastuu, tästä kannettava vastuu. Minä kannoin tätä vastuuta, lähdin tuohon rooliin ja tein mielestäni oikein hyvää työtä sanoessani, että näin toimimme me, perustamme toimimme näyttöön, faktoihin, puhumme rauhallisesti, lähestymme asioita järkevällä tapaa. Minulla ei esimerkiksi ollut koskaan kulkulupaa tänne parlamenttiin, enkä tarvinnutkaan sitä, koska minun roolini oli antaa faktoja käyttöön. Tehtävä niin oli tehdä tutkimusta ja antaa faktoja käyttöön. Tämä on tärkeää, jos haluamme muuttaa sitä, miten tämä järjestelmä toimii. Ja mielestäni näin olemme nyt tehneet. Sitten on mielestäni hyvin vaikea sanoa, että vaikka olet te toimitte roolin ulkopuolelle eli viisi vuotta, sanomme silti, että tämä ei ole sopivaa. Teitte tämän hyvistä syistä, pääsitte hyviin tavoitteisiin, luovuitte tehtävistä viisi vuotta sitten, mutta emme pidä tästä tilanteesta. Tämän sanominen on kyllä hankalaa. Sukupuolten välisestä tasa-arvosta, kuten olen sanonut, on hyvin tärkeää, että rakenteita muutetaan. Omassa nykyroolissani esimerkiksi me olemme huolehtineet joustavista työehdoista. Meillä on hyvin toimiva järjestelmä, joka tukee perheelämää. Meillä on hyvin avoin lähestymistapa etätyöhön, osa-aikaisen työhön, jaettuin työhön, vanhempainvapaisiin ja niin edelleen. Me myös kannustamme hakemuksiin ja pidämme, pidän hyvin tärkeänä sitä, että keskuspankkina olemme saaneet houkuteltua ihmiset takaisin vanhempainlomelta – ja he ovat oppineet paljon tästä kokemuksesta ja voineet tuoda oman panoksensa myös tuon kokemuksen jälkeen. Sitten on tietenkin huolehdittava siitä, että se, miten esitetään työpaikkahakemukset, listat siitä, mitä kokemusta pitää olla ja niin edelleen, että tällaisissa tapauksissa mahdollistetaan paluu työelämään vanhempainvapaiden jälkeen. Eli monin toimiin voidaan ryhtyä, ja olen ryhtynytkin, jotta voidaan huolehtia siitä, että on monimuotoinen työpaikka, jossa on sukupuolten välinen tasa-arvo, koska siitä hyötyvät kaikki. Selvä, kiitos. Olemme aikataulusta jäljessä. Minulla on monia pyyntöjä menettelyselman puhujalistaa, joten Haluaisin antaa hyvin lyhyille täsmällisille kysymyksille aikaa. Lisäksi joudumme leikkaamaan puheenkaa seuraavasta esityslistan kohdasta, koska äänestämme huomenna joka tapauksessa. Jos voimme näin toimia, niin hyvän nopeasti minuutti. Danuta Hybnerille, EPP. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä pankkiviranomaisen roolista, kun viedään eteenpäin riskinvähennystä ja riskinjakoindikaattoreita. Mitä pankkiviranomainen voi tässä tehdä? So, so I think there's, there's, there's an array of, of, of things. No, paljonkin on tehtävä. Ja yksi näistä asioista, joka on erittäin tärkeä, on erden kahden läpivienti, joka oli siis käsittelyssä täällä parlamentissa. Kun katsotaan järjestämättömiä lainoja erityisesti, joka on yksi näistä pääriskiindikaattoreista, tämän tiedän omalta alueeltani, on se, että pankkien järjestämättömät lainat saadaan vähenemään. tässä eh, erityisesti kuluttajien lainanottajien edut tulevat esiin. Ja se on yksi eh, näistä saavutuksista, joita Irlannissa saimme aikaiseksi. Emme ole tietenkään tien päässä. Saimme ottaa käyttöön järjestelyt, jossa lainanottaja asettaa etusijalle ja silloin kun tämä toimii, niin voidaan mennä eteenpäin ja ottaa käyttöön erilaisia järjestelyitä sen suhteen, miten pankit toimivat. Eikä tässä nyt mitään ratkaisua ole olemassa. Jos se vaatii sekä valvontaa että rakenteiden käyttöönottoa pankeissa, asiantuntemusta, selkeät tavoitteet täytyy olla – Ja sitten täytyy kehitellä erilaisia ratkaisuja. Pankkiviranomainen on tässä suhteessa hyvin kehitellyt kriteereitä arvopaperoistamisen kohdalla. Ja tärkeää on ollut varsinkin se, millä tavalla olemme tehneet johdonmukaisesti määritelmiä näistä kysymyksistä. Se on kaikki ollut tärkeää. Uh, Kiitos. Ja Otetaan nyt kolme kysymystä ja kaikkiin vastaus. Kione EPP. Rossa. Kiitoksia puheenjohtaja herra Cross. Arvostan kovasti teidän vastaustanne koskien tätä kysymystä ja kysymystänne sukupuoli vastausta sukupuoliasiasta. Olette aina antanut yhtäläisen aseman molemmille sukupuolille. On tärkeää, että äh, pankkiviranomainen teki ehdotuksensa ei perustuen sukupuoleen, vaan päättävyyteen ja valitsi sopivimman henkilön tähän tehtävään. Varmasti näitä, että tuli näitä kysymyksiä. My question would be about the... Kysymykseni koskisi muista kuin euroalueen maista. On uusi ehto euroalueen ulkopuolisille maille, miten ne voivat liittyä osaksi pankkiunionia. Miten näette tämän ehdon toimivan ja mitä kokemusta teillä, kun olette olleet valvojana asiassa, miten se auttaa näitä maita valmistautumaan? Niin se... Kiitos. Seuraava kysymys Robert Roland sitoutumattomista 30 sekuntia. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minun kysymykseni kuuluu, jos ajattelette omaa maatanne Irlantia – hyvin alhainen tai negatiivinen korko, vaikuttaako se niin, että syntyy kupla jälleen asuntomarkkinoille? Lainat pk-yrityksille, yrityksille eivät kasva, vaan kaikki liittyy asuntolainoihin. Eikö tämä tue järjen sellaista kuplaa, jota joudutaan korjailemaan jälkikäteen? Kiitos. Kiitos paljon. Viimeinen kysymys. Fitzgerald EPP. Kiitoksia. Tekemään selväksi sen, että viimeisen viiden vuoden ajan olette toiminut keskuspankissa, säännellyt äh, Irlannin pankkielämää kriisijälkeisessä elämässä hyödyttää haastavassa tilanteessa, kun Brexitkin on, ja olette tasa-arvoa vienneet eteenpäin. Haluaisin esittää teille kysymyksen, kun puhutaan eettisestä toiminnasta pankkialalla. Miten voidaan rohkaista eettisempään pankkitoimintaan? Ja toiseksi, mitä oppisitte Irlannin kokemuksistanne kriisin jälkeisessä tilanteessa? Mitä, mitä näistä opeista veisitte ne pankkiviranomaisen? Kiitos, Agros. Pari-kolme minuuttia maksimissaan, olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia. Kysymys pankkiunionista. Tietysti vahvin logiikka tässä. tietysti pankkiunionihan on aina ollut avoin muillekin kuin euroalueen maille, mutta sen logiikka, päälogiikka on siinä, että jos jakaa yhtenäisvaluutan, niin silloin täytyy olla yhteinen lähestymistapa pankkijärjestelmään. Tarvitaan yksi valvoja, yksi kriisin ratkaisupuitteisto ja tarvitaan yhteinen talletussuojajärjestelmä logiikka on juuri tämä, mutta jos tätä ei ole, niin nähdäänkin sitten, että tällainen kohtalon yhteys, vaarallinen tilanne syntyy. Muuten esimerkiksi pankkien suhteessa valtiovastuihin, joten tähän liittyy kyllä todellakin vahva loogisuus tähän yhteyteen euroalueeseen ja pankkiunioniin, mutta tietysti pankkiunioni on avoin muillekin. Uh, ja muutkin maat, jotka eivät kuulu euroalueeseen, niin ovat miettineet siihen liittymistä. Kun katsotaan asiaa sääntelyn kannalta, jätän tämän poliittinen ja talouspuolen sivuun, niin on valtavia synergioita ja hyötyjä siinä, että on yhteinen valvoja vir- vir- taho kun kaikki valvojat toimivat yhdessä, yhteisissä ryhmissä, jakavat ko- kokemustaan, näkemyksiään, kulttuurisia taustojaan, se on todella hyödyllistä. Se on Eurooppaa parhaimmillaan. Jos jätetään sivuun nämä talouskysymykset, niin tästä kyllä on hyötyä, että kuuluu yhteisiä valvontamekanismeja. Ainakin oma maani on hyötynyt tästä. Sitten negatiivista korkoympäristöstä. Minun tehtäväni tietenkään ole tätä välttämättä kommentoida, mutta olette siis tietysti oikeassa. Tämä synnyttää varsin erityisen tilanteen, joka vaikuttaa ratkaisulta tavalla siihen, miten suhtaudumme riskeihin, joita syntyy tai sitten jää syntymättä. Joten ihan oikeassa olette, mutta meidän pitää tarkastella omaisuus, kiinteistö, markkinoita ja muun tyyppisiä omaisuuseriä, niin kuin te sanoitte, joiden kohdalla investointia hakeutuu näihin omaisuuseriin ja syntyy kuplia. Sitä pitää todellakin tarkastella ehdottomasti. Ja pitäisi tarkastella mielestäni myös mm, ei-pankkisektoria omalla omassa maassanne olen ollut vastuussa tästä ja ei-pankkisektori on hyvin tärkeä. Meillä pitää olla näkemys riskeistä, joita siellä saattaa syntyä. Joten kysymys tämä on, on hyvin tärkeää, että otamme huomioon riskit, joita syntyy esimerkiksi josta syntyy tällaisesta toiminnasta. Sitten vielä loppukysymys. Se koski etnistä, et, etnistä käyttäytymistä ja kriisitilanteita pankkisektorilla. Mitä tulee eettisyyteen? Tämä on valtavan tärkeä asia. Irlannissa esimerkiksi me ja minä henkilökohtaisesti keskitytään tähän todella, nimittäin miten saamme järjestelmän toimimaan niin, että ihmiset todella voivat luottaa järjestelmään. Tähän ei ole vielä, olla vielä päästy. Kulttuuria täytyy muuttaa niin kuin sanoin alussa, pankkien pitää esittää kysymys itseltään, voinko tehdä näin vai pitäisikö minun tehdä näin. Jotta saavutetaan tämä, niin yksi avainmekanismeista, jota olemme ottaneet käyttöön keskuspankissa Irlannissa ja lainsäädännön yhteydessä, niin haluamme saada aikaan puitteet, selkeät puitteet korkeamman johdon vastu, vastuista karttatilanteesta, kuka on vastuussa mistäkin, ja velvollisuudet ja miten korkeamman johdon pitää toimia ja sitten hallinnolliset kurinpitotoimet myös. Se ei ole ainoa väline, mutta se on yksi avainvälineistä. Sitten lopuksi, mitä tulee Irlannin oppimiin läksyihin, paljonkin kyllä on opittunut varsin tuskaisiakin sellaisia asian ytimessä kyllä on se, että olemme oppineet kuinka tärkeää on, että jos on sääntelijä, niin silloin on hy- tietää selvästi, mihin oikein pyrkii. Silloin on vastuussa siitä, että varmistaa turvallisuuden, terveyden, hyvän äh, käyttäytymisen pankkisektorilla. Ei mistään muusta ole kyse. Kaikki muu heikentää tätä ja tämä pitää säilyttää ja tämä on minun oma tehtäväni. Näin näen erityisesti oman tehtäväni. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, Lakras. Minuutti vain ja sitten siirrytään esityslistalla eteenpäin. Okay, now we have just, uh, you know, uh, some time, short time to move. Meillä on ihan vähän aikaa siirtyä seuraavaan kohtaan. Vastuuvapaus Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen. Jokin Epping on esittelijä, mutta jokin Insikaa puhuu hänen puolestaan. Ja todella kun tästä huomenna äänestetään, toivon, että voimme käsitellä tämän hyvin lyhyesti sekä esittelijän että varjoesittelijöiden puolelta. Kiitos. Thank you. Uh, the chair, the colleagues, the EC... Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Epping on tyytyväinen siihen, että kun ESMA on selvitetty, niin olemme saaneet tileistä riittävää tietoa niin, että voimme myöntää vastuuvapauden vuonna 2018 pankkiviranomaisen kohdalla. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, kuten myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kohdalla. Toinen asia koskee sitä, millä tavalla Farkas nimitettiin rahamarkkinoiden liiton johtajaksi helmikuusta 2020 Epping toteaa, että tämä nimittäminen ei ollut sen mukaista, millä, millä voitaisiin estää eturistiriitoja. Tällaiset, tällaisia nimityksiä tulisi vähentää mahdollisimman pitkälti ja meidän tulisi noudattaa olemassa olevia poliittisia suuntaviivoja, joita komissio on ehdottanut, kuten myöskin Euroopan oikeusasiamies ja tilintarkastustuomioistuin. Tämän kaltaiset tapaukset ovat esiä, esittelen mielestä sellaisia, että ne antavat ö, mahdollisuuden palkita huonosta käytöksestä ja ne avaavat oven mahdollisilla haitallisille kannustimille – me haluamme painottaa avointa, läpinäkyvää ja riippumatonta hallintaa EUlle kokonaisuudessa, mikä sisältää nämä valvontaelimet ja muut rahoituslaitokset talous- ja rahaunionissa. Tästä syystä EPIN kannatti voimakkaasti Irentingelin eh, ehdotusta, jonka avulla voitaisiin estää näitä eturiistiriitoja ja on esittänyt tämän pyynnön e- pankkiviranomaisen hallintoneuvostolle, jotta se voisi tarkastella uudelleen tätä päätöstään Salia Farkasin olevan toimitusjohtajan pestissä AFMessa ja hänen pyytönsä komissiolle tarkastella tätä ö, toimintatapaa. EPin kodottaa saavansa erittäin rakentavaa yhteistyötä aikaiseksi ja haluan kiittää teitä. Ja minä kiitän siitä, että minulla oli mahdollisuus viedä tämä tehtäväni tänään päätöksen. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Sitten varjoesittelijät. Edustaja Kristoforo. Ε, θα πω ότι όσον αφορά την απαλλαγή των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών της Kiitoksia. Mitä tulee vastuuvapauteen näiden kolmen valvojaviranomaisen, mitä tulee kolmen valvojaviranomaisen, jotka hyvin tunnemme, niin olemme sitä mieltä, että voin vain tässä kiittää esittelijää mielestäni tilinpäätös vuodelta 12 on laillinen sääntöjen mukainen ja äänestämme suurimman osan puolesta tarko- tarko- tarkistuksessa, mutta hiukan epäilyksen aiheitakin on, että tämä liittyy lähestymistapaan, koska tämä liittyy nyt näiden viranomaisten riippumattomuuteen, itsenäisyyteen. Ne eivät voi olla itsenäisiä, jos jäsenvaltiot osallistuvat tähän rahoitukseen. Tämä on laajempi kysymys ja EU perustuu jäsenvaltioiden alueiden osuuteen ja yhteiseen osuuteen. Ja tietystikin tämä on sellainen asia, joka kattaa myös nämä viranomaiset. Sitten toinen seikka, jonka tänne esille, tiedän, että aika on vähän, mutta haluaisin puhua ylijäämästä. Ja tässä puhutaan, 60 prosenttia pitäisi palauttaa takaisin jäsenvaltioille, mutta tämä on vain mahdollista vuoropuhelun kautta toteuttaa. Siksi olemme eri mieltä tästä lähestymistavasta, joka tarkoittaa sitä, että pitäisi poistaa tämä rahoitus ja mielestäni pitäisi siirtyä keskustelemaan komission kanssa, että varmistamme sen, että löydämme oikean ratkaisun. Sitten riippumattomuudesta todellakin puolamme tätä. Samoin eturistirta kysymyksestä tästä olemme samaa mieltä ja tuemme sitä ja meissä tarvitaan avoimuutta kautta linjaa. Kiitos. Uh, thank you. Thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt Jill Poje Renew-ryhmästä. Sorry, I, didn't, I thought that... Uh... Anteeksi. Sitten Monarelle ei ole täällä, joten puhuu hänen tilallaan. Anteeksi. Kiitoksia niin Molnareille paikalla, mutta minulla on paperi, jonka hän on kirjoittanut, jonka voin täällä lukea. Hän sanoo, että Euroopan parlamentti ei voi liikaa painottaa näiden keskusviranomaisten roolia, kun ne suojaavat rahoitusjärjestelmämme, vievät rahoitusvakautta ja kuluttajansuojaa eteenpäin. Lisäksi on tärkeää valvoa äh, rahoitustoimialaa, kun torjutaan rahanpesua ja vastaan kestävän kehityksen vaatimuksiin. Samalla on tärkeää varmistaa se, että virastot täyttävät tehtävänsä johdonmukaisella, riippumattomalla ja tehokkaalla tavalla riittävillä varoilla ja niin, että niillä on riippumaton hallinto. Volnar uskoo, että suurin osa näistä tarkistuksista vahvistaa tätä mietintöluonnosta. Ja tästä syystä haluaisin rohkaista teitä äänestämään näiden tarkistusten puolesta. Kiitoksia. Thank you. And now Gilles. Kiitos. Gilles. Presidente, merci monsieur le rapporteur. Alors nous avons déjà eu un échange de vues. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme puhuneet tästä aiheesta jo ja kiitämme, että on otettu huomioon monia tarkistuksia, joita me tuemme. Tämä osoittaa teiltä avoimuutta ja näin voimme hyväksyä tekstin, joka meidän mielestämme on tasa painoinen ja varmasti saa enemmistön taakseen. Kiitos tästä. Me tuemme myös teidän kompromissianne tuemme suusta tarkistusta koskien Entre nous, un point de, de désaccord qui avait déjà été mentionné dans nos... BEtä, Notion de juste retour. Sitten tämä pitää saada oikea tuotto budjettivarojen käytöstä. Meidän mielestämme tämä ei sovi yhteen eurooppalaisten periaatteiden kanssa, niin kuin menee näemme. Ja meidän äänestyslistamme heijastelee juuri tätä kantaa. Huolimatta tästä erimielisyydestä kiitän kuitenkin teitä tehdystä työstä. Todella tärkeää. Thank you very much. Selvä, kiitos oikein paljon. Tähän päättyy tulkkaus, joten puhumme pelkkä englantia. Thank you. Um, Yes, I would also like to thank uh, everybody involved. Uh, there's a lot of convergence